Boa tarde a todas e a todos. Vamos. Oikein hyvää iltapäivää. Aloitetaanpa nyt tämä kokouksen toinen osa näin iltapäivällä. Tämän aamun kokouskuulemista tilaisuus. Valitettavasti emme kaikki siihen äh, pääseet osallistumaan, koska muita valiokuntakokouksia järjestettiin samaan aikaan. Muun muassa ympäristövaliokunnan kokous, jonka jäsen minä siis olen. Ja, ää, äh, pahoittelen kovasti sitä, etten tänään päässyt kuulemaan aiheesta etisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalinen integraatio. Tämä oli varmasti hyvin kiinnostava kuulemistilaisuus. Aivan ensiksi, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kuulla, onko teillä ehdotuksia liittyen tähän esityslistan luonnokseen. Esityslista voidaan siis näin hyväksyä. Sitten puheenjohtajan ilmoituksia minulla ei ole. Kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen 28. tammikuuta pidetystä kokouksesta. Tämähän pöytäkirja teille on toimitettu, ja jos tämän kokouksen loppuun mennessä kukaan ei esitä vastalauseita, niin pöytäkirja katsotaan sitten hyväksytyksi. Sitten esityslistan kohta viisi. Kyseessä on toinen käsittely ja kyseessä on suositusluonnos. Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja meidän esittelijämme on Rouva Lylling. Tehän tiedätte, että ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009 hyväksyttiin parlamentin ja neuvoston yhteinen neuvostoyhteinen kanta sitten 8. maaliskuuta 2010 ja 24.3.2010 neuvoston hyväksymä yhteinen kanta virallisesti ilmoitettiin Euroopan parlamentille. Kymmenen tarkistusta on kaiken kaikkiaan hyväksytty neuvoston yhteiseen kantaan, mutta mutta esittelijä kertoo meille nyt kuitenkin yksityiskohtaisemmin tästä tilanteesta. Olkaa hyvä. Merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten te tode, totesitte, niin neuvostolla äh, meni melkein vuosi ennen kuin tämä neuvoston yhteinen kanta tuli meille tiedoksi. Meillä on oli, siis, oli silloin marraskuun loppu, mutta kaikki prosessit, jotka tässä ovat sen jälkeen olleet menossa, niin tämä yhteinen kanta on meille saapunut vasta 8.3. Ja se on syy, miksi olemme toimineet nopeasti, kun olemme halunneet esittää teille tämän suosituksen toisen käsittelyyn. Tällä välin minulla on ollut monta kokousta Espanjan puheen, espanjalaisen puheenjohtajan kanssa. Haluaisin häntä kiittää hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. kun olemme nyt tämän saaneet tämän suosituksen toisen käsittelyyn muoto, muotoiltua. Meillä on ollut myöskin komission edustajia näissä kokouksissa. Ja tietenkin voin teille sanoa, että olemme tyytyväisiä kaikesta siitä myönteisestä näkemyksestä, jota olemme saaneet eh, komissiolta ja neuvostolta eh, omaan ehdotukseemme. Eräitä kohtia kuitenkin on, jossa erityisesti neuvosto ei ole meidän linjoillamme. Espanja puheenjohtajamaana on hyvin, hyvin esittänyt minulle sen, missä rajat kulkevat nimenomaan silloin, kun haetaan sopimusta neuvoston kanssa. Minkälaista liikkumavaraa neuvoston suuntaan ei ole. Eli meidän täytyy toimia sillä tavalla järkevästi, että erityisesti tämä sosiaalinen suojelu ja sosiaaliturva, jota olemme ehdottaneet aviopuolisolle, me olemme halunneet pakollista järjestelmää, eikä sillä tavalla, että sitä jouduttaisiin pyytämään. Meillä ei ole ollut mitään joustoa tässä itsellä, koska olemme puhuneet pakollisuuden puolesta ja tässä ei ole liikkumavaraa. Eikä meidän ehdotuksellamme ole mitään mahdollisuutta mennä siis neuvostossa läpi. Mitä tähän sosiaaliseen suojeluun tulee, niin neuvoston yhteisessä kannassa on hyvinkin paljon edistytty nykyiseen verrattuna. Nimittäin neuvostolle käy sellainen, että silloin kun jäsenvaltiossa tällainen järjestelmä on itsenäisille ammatinharjoittajille, siis jos ei työntekijöille sitä ole olemassa, ja, niin ei se ole silloin puolistoillekaan. Mutta jos tällainen järjestelmä on, kuten useimmassa, useimmassa maissa on, niin on toimittava sillä tavalla, että aviopuoliso saa saman tasoista suojelua kuin kansallisessa lainsäädännössä on määritelty. Ja se on uutta. Tällaista tasoa ei ole suurimmassa osassa jäsenvaltioita tähän asti ollut. Neuvosto sanoo, että jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten järjestelmä rakennetaan. Se voi olla, olla vapaaehtoinen tai pakollinen. Ja tästä seurauksena on se, että vain pyynnöstä kyseistä suojelua järjestetään. Kaikkien jäsenvaltioiden on ehdotettava sosiaaliturvajärjestelmää. Se voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen. Ja jos päätetään pakollisesta tai vapaaehtoisesta järjestelmästä, niin on selvää, että kaikki ne, jotka haluavat siitä päästä osallisiksi, e, joutuvat ilmaisemaan kantansa. Onhan työn työntekijän, anteeksi, työnantaja sanoo, että meillä on työn tekijä, joille on sosiaaliturva, mutta, mutta siis työn itsenäistä työtä tekijä joutuu itse ilmaisemaan halunsa. Minulle tällainen sopii ja omassa maassani – ennen pakollista eh, sosiaaliturvajärjestelmää meillä oli näitä puolisoita maatalousalalla. Se on, eh, oli pakollista, mutta tietyissä kaupan alan yrityksissä, käsityöläisyrityksissä meillä oli toinen tilanne. Eli meillä on myöskin ollut sellainen kausi, jossa voi, ihmiset saattoivat itse päättää, ovatko he sosiaaliturvan piirissä vai eivät. Neuvoston tekstin myötä pääsemme sellaiseen vaiheeseen, joka on tärkeä edistysaskel, vaikka tietenkin olisimme halunneet enemmän. Olen kuitenkin myös ymmärtänyt, että neuvostossa ei minkäänlaista liikkumavaraa ole mennä pitemmälle. Ja siksi ehdotankin teille, että teille tämä neuvoston kanta eh, tulisi, että te hyväksyisitte sen. Sitten toinen kohta, jossa vastakkaisia näkemyksiä oli, oli äityysloma. Tässä kysymyksessä neuvosto on lähtenyt meidän linjoillemme siinä mielessä, että äitiyslomaa eh, on otettava tähän mukaan, mutta se ei kuitenkaan olisi samanlainen kuin työsuhteessa olevan äitiysloma, eikä se voi liittyä siihen direktiiviin, joka työntekijöiden asemaa säätelee. Mutta täällä sanotaan selkeästi, että jäsenvaltiot, joissa jäsenvaltiot voivat itsenäisten ammatinharjoittajien ja heidän puolisoidensa kohdalla toimia sillä tavalla, että kansallisen lainsäädännön mukaan maksetaan sopivaa äitiysrahaa – jotta he voivat keskeyttää ammatillisen toimintansa raskauden tai äityyden ajaksi. Neuvosto on ehdottanut 14 viikon aikaa, koska siellä haluttiin ihan numeroon asia ilmaista. Ja, ja lähdettiin siitä, mitä työntekijöille tähän mennessä on jo annettu. Suurin osa jäsenvaltioista ei halua että viitataan työntekijädirektiiviin suoraan, joten meidän täytyy nyt löytää sanamuoto, jossa tulos on sama, mutta joka kuitenkin poistaa tällaisen epäilyksen, joka eräissä maissa on että tässä työntekijädirektiivi eh, mainittaisiin vuodelta 1992. Minä olenkin siitä syystä tehnyt eh, ylimääräisen tarkistusehdotuksen ja siellä sanotaan, että tämän kauden pituus, jolloin ammatinharjoittajien puolisot eh, voivat olla äitiysloman tai äitiysrahan piirissä – tulee olla suur, samanpituinen kuin se, joista työntekijät EU-tasolla nykyään nautit, nauttivat. No, direktiivissä sanotaan 14 viikkoa ja sitten jos sanotaan similar, samanpituinen tässä meidän tekstissä samanlainen kuin työntekijöiden äitiysrahakausi, niin sehän on aivan sama asia. Mutta jos tämä sitten rauhoittaa jäsenvaltioita, jotka eivät halua direktiiviä mainittavaksi tähän kohtaan, niin se voisi olla ratkaisu. Eli tällä tavalla saadaan tämä 14 viikon vähimmäisaika tekstiin mukaan toista kautta. kautta. tämä direktiivi on keskustelujen kohteena ja siinä tapauksessa, että äityysloman pituus on, jos tästä päätetään, niin komission pitäisi ilmoittaa, mikä Siis jos tätä äitiysloman pituutta muutetaan työntekijöille, niin sama muutos pitäisi tehdä myös tässä kohdin. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että jos työntekijöitä koskeva direktiivi muuttuu, komissiolla on oikeus tehdä ehdotuksensa itsenäisille ammatian, ammatinharjoittajille ja heidän puolisoilleen. Toivon, että näine muutoksine teksti menee jäsenvaltioiden hyväksyttäväksi. Tämä on tarkistuksia ja toivon, että jäsenvaltiot hyväksyvät meidän ehdotuksemme. Direktiivihän ei koske pelkästään maataloutta. En tiedä, mitä varten komissio teki ehdotuksensa – teki näitä muutoksia, joten no sitten tarkistus yksi, siinä sanotaan pelkästään se, että muutetaan direktiiviä, jotta itsenäisten ammatinharjoittajien äitysraha kautta vahvistetaan ja tällä tavalla parannetaan myös itsenäisten ammatinharjoittajien puolisoiden asemaa. Teksti on tietenkin paljon neutraalimpi tällaisena ja tämä menee neuvoston hyväksyttäväksi ja se on aivan sama kuin mitä me ajamme. Neuvosto hyväksyy meidän tarkistuksemme. Me olemme viitanneet vuoden 1997 päätöslauselmaamme, koska silloin parlamentti teki ehdotuksia. Sitten tarkistus kolme sekin on sellainen, että siinä ei varmaan tule ongelmia. Me emme halua neuvoston tekstiä, jossa sanotaan, että jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansallisia säännöksiä, joilla pääsy erityisten sosiaaliturvajärjestelmien piiriin ja tietyn tasoisen suojan piiriin päästään. No, tässä on tämmö, tällainen juttu. Tai no, tässä on itse asiassa Saksan huolet kyseessä, koska saksalaisilla on erityisjärjestelmiä tietyille ammattiryhmille, eh, itsenäisille ammatinharjoittajille. Eikä kukaan pakota heitä vaihtamaan järjestelmiään, emmekä me halua tätä tänne tekstiin, koska silloin se kuulostaisi siltä, että pitäisi jotain tehdä. Tarkistus neljä. Tässäkin uskon, että neuvosto hyväksyy kantamme. Neuvosto on meille ehdottanut laus, virkkeen lisäystä – jossa puhutaan maksujen ja etuuksien vahvistamisessa, voidaan lisäksi ottaa huomioon kyseisen henkilön tai perheen taloudellinen tilanne. Eli tällainen eh, ehdollinen lause, me emme halua tällaista. Me emme halua tätä yksityis, amma, yksityisille ammatinharjoittajille emmekä työntekijöille. <clears throat> Miljoonia työntekijöitähän on kyseessä siis minä tiedän työntekijöitä, jotka ovat paljon rikkaampia kuin itsenäiset ammatinharjoittajat. Kuitenkaan kukaan ei uskaltaisi sosiaaliturvan kohdalla sanoa työntekijöille, että heidän sosiaalietuutensa riippuisivat heidän taloudellisesta tilanteestaan samalla tavalla kuin neuvosto on täällä yrittänyt lisätä ammatin harjoittajille tällaisen harkinnanvaraisen ajatuksen. Sitten tarkistukseni viisi. Olen ehdottanut siinä, että otamme pois viittauksen direktiiviin vuodelta 1992 Siis emme mainitse vuoden 1992 direktiiviä, mutta periaate jää aivan ennalleen. Ja tämän varmaan voitte hyväksyä. Sitten tarkistukseni kuusi. Tästäkin varmaan voimme vakuuttaa neuvoston ja hyväksyä minun tarkistukseni. Neuvosto nimittäin tässä halusi sanoa, että että äitiysloman, e, e, että olisi annettava oikeus mahdollisuuksien mukaan käyttää palveluja. Mutta minun mielestäni tällaista e, sijais, sijaisten käyttöä pitää voida olla, eikä tällaista mahdollisuuksien mukaan ollenkaan tekstiin en hyväksy eli se kuutosesta. Olen ehdottanut myöskin tarkistusta numero seitsemän. Tässä neuvosto laati meille tekstin, jossa sanottiin, että puhutaan taloudellisesta kestävyydestä sosiaaliturvassa. Hyvinvointijärjestelmien toimivuus, niin totta kai se täytyy olla, miksi, miksi se pitäisi olla tällä direktiivissä mukana, ja siksi minä en halua tällaista johdantoosan kappaletta ollenkaan tekstiin mukaan. Tarkistus kahdeksan. Täällä on kysymys järjestöistä. Neuvosto haluaa haluaa aina ihmisoikeuksien puolustamiselimistä puhua. Ja minun mielestäni näiden elinten tulee olla täysin samoja kuin työntekijöiden kohdalla. Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteutumista vähän valvotaan jokaisessa maassa. Ja tasaveroisen kohtelun periaate on olemassa, mutta emme nyt halua lähteä tähän ottamaan tällaisia ihmisoikeuksien puolustamisasioita tähän kohtaan mukaan näin. Sitten numero yhdeksän. Uskon, että neuvosto hyväksyy sen on kysymys siitä, että maat voivat säätää. Siis jos jäsenvaltiot haluavat, että pääsemme eteenpäin, niin jäsenvaltiot voivat päättää, että sosiaaliturva myönnetään eh, ehdottomana. Ja sitten eh, Täällä puhutaan jälleen siitä, että sosiaaliturvaa pitää pyytää, mutta ei se mene niin. Onhan se sillä tavalla, että jos minä esimerkiksi haluan oman eläkkeeni, jossa, eh, johon minulla on oikeus, että minun täytyy sitä pyytää. Mutta tämä tarkistus yhdeksän on myös sellainen, että me pääsemme siihen siitä yksimielisyyteen epäilemättä. Sitten tarkistus kymmenen. sama ongelma. Jälleen kerran neuvosto sanoo, että, että maat voivat päättää pakollisesta tai vapaaehtoisesta järjestelmästä. Mutta täällä on edelleen tämä puolisoiden ja elinkumppaneiden pyyntö asia mukana. Neuvosto on lisännyt tänne, että voidaan säätää, että etuus myödestään ainoastaan naiste, naispuolisten itsenäisten ammattiharjoittajien ja puolisoiden pyynnöstä. Minun mielestäni tämä on aivan itsestään selvää. Työntekijä sanoo esimiehelleen, että minä olen nyt raskaana ja haluan äitiysloman ja äitiysrahan. Mutta sitten itsenäiset ammatinharjoittajat täytyvät itse ilmaisemaan ja tuomaan, tuomaan tämän esille, että nyt tällaista tarvittaisiin. Ei tänne tarvitse kirjata tällaista, mikä on aivan normaalia. Itsenäiset ammattihar- ammatinharjoittajat joutuisivat tätä pyytämään, koska järjestelmä, joka tämä raha maksaa, ei voi tietää, kuka on raskaana, kuka ei. Siis tämähän on aivan sama. Ja minulla tässä nyt ei ole ole mitään väliä, onko pakollinen vai vapaaehtoinen järjestelmä, mutta äitiysrahakausi täytyy olla kaikkien saatavilla. Tarkistus 11 on ymmärretty väärin, sillä se tapa, jolla me tekstit laadimme, niin me emme voi muuttaa kohtaa B ja jättää kohta 7 artiklassa 8 kohta 3 sellaiseksi. Eli tässä on nyt kysymyksessä selvennys tekstiin. Itse asia sisällöstä ei ole mitään ongelmaa. Tarkistus 12. Samanlainen kuin eh, johdantoosan kappale, josta halusimme poistamaan mahdollisuuksien mukaan. Ja sitten tarkistus 13. Siinä on myöskin samanlainen samanlainen asia, joka on ollut aikaisemmin näistä vastuujärjestöistä, organisaatioista. Tarkistus 14. Tässä mietinnössä pitäisi ottaa huomioon, kuten olen jo selittänyt aikaisemmin, täytyy ottaa huomioon kaikki mahdolliset palkansaajien saajien äitiysloman kestoa koskevat lainsäädännön muutokset. Ja uskon, että neuvosto tämänkin hyväksyy. Mitä näihin muihin asioihin tulee, niin voimme aivan hyväksyä neuvoston kannan niissä. Ja voi sanoa, että vaikka emme kaikkea saaneetkaan, mitä halusimme, niin olemme saaneet aikaiseksi sen, että neuvosto liikahtaa ja melko huomattavasti ei nyt sataprosenttisesti siihen kohtaan, mihin me halusimme, mutta kun katsomme, kuinka pidättyväinen neuvosto oli alun perin ja kun neuvostolta meni yli vuosi sopimukseen pääsemisessä, niin on niin, että jos meidän tarkistuksemme vielä hyväksytään, niin silloin voimme ihan oikeasti odottaa, että meidän suosituksemme jonka hyväksymme toukoku, siis että tämä menee vielä hyväksyttäväksi Espanjan kaudella sellaisessa muodossa, kun me olemme nyt ajatelleet. kahdeksankymmentä 1996-2010 pitkä aika pitkä aika meni tähän direktiivin muutokseen, mutta nyt tämä on paljon vahvempi tämä teksti ja se on hyvin paljon edistyneempi itsenäisten ammatinharjoittajien kohdalla ja erityisesti heidän kumppaneiden ja puolisoiden kohdalla. Kuten sanoin, kaikkien jäsenvaltioiden on nyt ehdotettava järjestelmiä, jotka ne laativat ammatinharjoittajien kumppaneille ja puolisoille. Tällaistahan ei aikaisemmin ole ollut. Mon, on monessa maassa ei tällaista ole ollenkaan ollut aikaisemmin. Joten varmaankin melko nopeasti voimme sopia näistä muutamasta tarkistuksesta, jotka täällä on tehty. Sitten minä neuvottelin neuvoston ja komission kanssa – jotta saan molemmat vakuuttuneiksi tarkistusten tarpeellisuudesta tähän toiseen käsittelyyn. Ja kiitoksia kaikille kuuntelusta. Madame Luling, äh, sua Kiitokset Rouva Lyling tästä esityksestänne. Kiitoksia. Tämä oli erittäin selkeä ja erittäin kattava esitys ja herätti myös joukon puheenvuoropyyntöjä. Aivan ensiksi Rova Klaas, olkaa hyvä. Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Sanoisin Astrid Lyllingille, että olemme iloisia, ettei hän joutunut tekemään sataa tarkistusta, koska muutenhan keskustelu olisi ollut vieläkin kattavampi ja täydellisempi. Mutta me olemme hyvin iloisia tästä asiasta, koska äitiysloma on meille hyvin tärkeä kysymys, kun puhutaan sosiaaliturvasta ja äitiyslomasta juuri itsenäisten ammattiharjoittajien kohdalla. Niin tässä ihan periaatekysymyskin nousee mieleen. Ja kun nyt luen näitä tarkistuksia, mihin ne vielä tässä pyrkivät, niin täytyisi todeta seuraavaa. Ei voi olla niin, että me kiinnitämme tällaisen vähimmäissuojan eh, järjestelmien kannat kannettavaksi. Siis meidän täytyy eh, pyytää, että jäsenvaltiot pyrkivät samaan aikaan vähimmäissuojan ja että tämä rahoitus tulee muualtakin kuin sosiaaliturvajärjestelmistä. Itsenäiset eh, ammatinharjoittajat, heidän tulotasonsa mittaaminen on pohjautuu aivan toisenlaiseen mittausjärjestelmään kuin kuukausipalkan saajille, saajien osalta. Ja tämä on kiinnostava kysymys jo tästäkin syystä, ja kyllä, kyllä äitiysturva on koko yhteiskunnan asia. Mehän tässä jokin aika sitten puhuimme siitä, että miksi naiset joutuvat maksamaan sairausvakuutuksestaan enemmän kuin miehet. Näitä erojahan todella on olemassa ja tämä on ihan totta. Tässä viitataan siihen, että naiset ovat useammin sairaita kuin miehet tai että he käyttävät ähm, sosiaaliturvaa enemmän kuin miehet, koska äh, heidän äitiyslomansa maksetaan tätä kautta, mutta tämä tulisi irrottaa täysin sosiaaliturvajärjestelmästä ja saada äh, aikaan tällainen yleinen mm, perustaa. Tämä on valtion asia ja valtion tulee tästä huolehtia ja olen kiitollinen Rova Lylingille siitä, että hän vielä on tehnyt tämän suuntaiset tarkistukset ja että tämä tehdään hyvin selväksi. Ei voi olla niin, että on olemassa oikeus Ja eihän tietenkään valtio voi kaikkea itse Eh, keksiä tai löytää. Kyllä tässä muidenkin tahojen täytyy kantaa vastuuta ja siksi nämä tarkistukset ovat mielestäni oikein hyviä. Eiväthän ne nyt ole kovin kaukana yhteisestä kannasta muutenkaan, joten kyllä ne varmasti voidaan saada neuvotteluissa läpi ja meidän tulisi antaa tänään esittelijämme, esittelijällemme valtuutus eh, tältä pohjalta käydä neuvotteluja. Näin lähtökohdat olisivat oikein hyvät ja voisimme toivoa, että Espanjan vielä puheenjohtajakaudellaan tämän saattaa päätökseen. Rouva Lyling viittasi tuossa vuoteen 1986. Itse synnytti vuonna 1986 kolmannen lapseni ja minä olin itsenäinen ammattiharjoittaja, maanviljelijä ja minä sain lapsen, mutta minulla, eh, ensimmäisen lapsen kun sain, niin en saanut yhtään mitään rahaa mistään, mutta kolmannen lapsen saatua niin sain hiukan äitiyspäivärahaa ja se auttoi kyllä meidän maanviljelijäperhettämme huomattavasti eteenpäin, joten olisi kyllä valtava harppaus eteenpäin, jos tämä koskisi kaikkia äitejä koko Euroopan unionissa ja minä vanhana äitinä olisi hirvittävän iloinen nuorten äitien puolesta, jos näin kävisi. Kiitos. Kiitokset Rova Glass tästä Eh, todistuksestanne, joka oli hyvin antoisa, joka todella perustui teidän omaan eh, kokemukseen. Ja sitten Rova Thompson, olkaa hyvä. Well, I would ask the floor. Pyytäisin puheenvuoroa. Rouva Plomin nimissä hän ei pääse paikalle ja koska hän on tärkeässä konferenssissa pääpuhujana Viinissä, eli lupasin hänen puheenvuoronsa tässä pitää. Mitä tulee direktiivin sovellusalaan, ei ole mitään oikeutusta sille, että tämä rajattaisiin koskemaan ainoastaan itsenäisiä ammatinharjoittajia, heidän puolisoitaan tai elinkumppaneitaan, jotka toimivat maataloussektorilla – käsitaloussektori, kaupallinen sektori, ne ovat sellaisia aloja, joita ei tulisi rangaista siitä, että ne työskentelevät tällä alalla ja varmaankin tässä voimme olla Roa Lulinkin kanssa samaa mieltä. Toiseksi puolisoiden mukaanottaminen sosiaaliturvajärjestelmiin No, meidän visiomme on melkeinpä sama kuin teidän valiokunnamme, mutta nämä oikeutukset ovat erilaisia. Sosiaaliturvajärjestelmä kattaa sairauden, invaliditeetin ja jos näissä on joustavuutta, niin silloin edunsaajat eivät itse tee päätöksiä tästä sosiaaliturvajärjestelmästä, koska pelätään suuria kustannuksia, kun järjestelmiä uudistetaan. Ja jotta kannustettaisiin jäsenyyteen, niin tästä tulisi tehdä verovähennyskelpoinen. Sitten mitä tulee tarkistukseen kolme, itsenäisten raskana olevien työntekijöiden terveyden suojelu, itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka päättävät hankkia lapsia. Heillä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se, että he joutuvat työmarkkinoilta joksikin aikaa pois ja sillä on suoranaisia vaikutuksia verkostoitumiseen ja asiakassuhteisiin ja toiseksi sitten palkkatasoon. Suurin osa itsenäisistä ammatinharjoittelijoista. He tekevät työtä yksin, eli he eivät voi eh, laskea työnantajan varaan sijaisuuden sijaisen löytämiseksi. Eli heillä on eh, kaksi eh, vaihtoehtoa, eli joko olla työskentelemättä tai sitten olla työssä ennen synnytystä ja heti sen jälkeen työntekijöiden tulisi hyötyä sosiaaliturvajärjestelmästä, joka mainitaan neuvoston direktiivissä 92, ja tulisi ottaa myöskin toimia, jolla parannettaisiin raskaana olevien työntekijöiden terveystilannetta ja myöskin imettävien äitien tilannetta. Ja tässä kuulinkin Roa Lulingin sanovan, että hän puoltaisi sääntöjä jotka ovat samantyyppisiä kuin tämänhetkiset EUn säännöt. Ja tämä on mielenkiintoista, mutta siinä tapauksessa haluaisin kysyä teiltä, mitä mieltä olette tästä kuuden viikon pakollisesta kaudesta, joka tässä uudessa direktiivissä mainitaan, eli kuuden viikon pakollinen kausi tulisiko senkin kattaa nämä itsenäiset ammatinharjoittajat. Ja sitten tarkistus, jossa puhutaan täytäntöönpanevasta elimestä. Säännös, jossa puhutaan miesten ja naisten tasavertaista kohtelusta, se tulisi eh, erottaa näistä ihmisoikeusasioista ja täten elin, joka on vastuussa sääntöjen täytäntöön panemisesta sen tulisi olla sen sama elin, joka kansallisella tasolla on vastuussa tasa-arvoperiaatteiden täytäntöönpanemista eikä ihmisoikeuksien täytäntöönpanemisesta. Kiitos. Obrigada, senhora Thompson. Tenho a palavra a Figueiredo. Kiitoksia ja sitten rouva Figueiredo. Obrigada, senhora presidente. Eh, estamos aqui a... Eh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nyt olemme sellaisessa keskustelun vaiheessa, jota pidän hyvin tärkeänä. Haluaisin onnitella Rova Lullingia, koska tässä vuosien mittaan ja usean otteeseen hän on esittänyt Euroopan parlamentille tämän ongelman ja pyytänyt siihen ratkaisua. Aiempien lainsäädäntökausien aikana rouva Lulling on tämän aiheen äh, tuonut esiin. Me kuulimme, että hän on taistellut tässä jo 20 äh, vuoden ajan, eikä hän ole luovuttanut missään vaiheessa, ja tätä minä haluaisin äh, todella korostaa. Olen täysin samaa mieltä Rova Lullingin kanssa siitä, tai oikeastaan monestakin kysymyksestä, mutta erityisesti siitä, että tämän täytyy koskea kaikkia itsenäisiä ammatinharjoittajia, eikä yksinomaan nämä maatalouden alalla työskenteleviä. Tässähän on ero parlamentin ja neuvoston kantojen välillä. Ja tämän lisäksi katson, että järjestelmän tulisi olla vastaava mahdollisimman lähellä sitä järjestelmää, joka koskee muita työntekijöitä koska useinhan, eh, niin kuin hyvin tiedämme, itsenäiset ammatinharjoittajat eh, eivät edes aidosti ole itsenäisiä ammatinharjoittajia, joten heitä tulisi todella kohdella niin kuin muitakin työntekijöitä. Tiedän, että monissa jäsenvaltioissa itsenäisiä ammatinharjoittajia kohdellaan täysin samoin kuin kaikkia muitakin, mutta on myös jäsenvaltioita, joissa näin ei valitettavasti vielä ole. Ja näin ollen pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että tämä tätä direktiiviä todella muutettaisiin, parannettaisiin lopultakin. Ja että päästäisiin mahdollisimman pitkälle jotta saataisiin aikaan vähimmäissuojataso, joka koskisi kaikkia työntekijöitä Euroopan unionissa, myös itsenäisiä ammattiharjoittajia siis. Rova Lylling on tässä tehnyt joukon ehdotuksia, jotka pyrkivät parantamaan neuvoston yhteistä kantaa. Tämä on mielestäni erittäin myönteinen pyrkimys. Ja mm, mitä sitten tulee äitiyslomaan, niin tässä olemme ehkä hiukan eri kannoilla, Rova Lulling ja minä. Tulisiko hyväksyä neuvoston kanta siitä, että eri tapauksia käsitellään eri tavoin ja heidän puolisoitaan ja puolisoiden tilannetta. Näin ollen teksti, jonka valiokuntamme nyt valmistelee tässä toisessa käsittelyssä, voisi olla parempi kuin aiempi teksti, erityisesti tähän toiseen osaan liittyen. Mitä ensimmäiseen osaan tulee, olen täysin samaa mieltä siitä, että, ja hyväksyn sen, että tässä todetaan, että täytyy olla vastaava äitiysloman taso tai pituus kuin 92 direktiivissä. Mutta mitä tähän toiseen osaan sitten tulee, niin haluaisin todeta seuraavaa. Minun mielestäni meidän tulisi odottaa direktiivin muuttamista. Mehän olemme hyväksyneet jo tarkistuksen ja emme tiedä, emme tiedä, miten neuvosto tulee reagoimaan siihen. Ja sitten aikanaan toteamme, että komissio komission ei tulisi esittää vain tiedonantoa, vaan sen pitäisi pyrkiä saamaan neuvosto hyväksymään se, että tässä tapauksessa uutta direktiiviä sovelletaan riippumatta sen sisällöstä. Joten muutosesitykset olemassa olevaan direktiiviin voivat nekin viitata ihan samoin ehdoin itsenäisiä ammattiharjoittajina tai heidän puolisoihinsa. Ja näin meidän me voimme välttää keskustelun siitä, mitkä nämä ehdot ovat, koska tämähän hyväksyttiin jo toisen direktiivin puitteissa. Joten eh, nyt on vaan sitten kiinnostavaa nähdä, mitä neuvosto hyväksyy, koska se mikä aikoinaan aiemmin jo hyväksyttiin yksien kohdalla, niin se pitää sitten myös toisten kohdalla eh, hyväksyä nyt. Viittaan tässä siis Lullingin tarkistukseen viisi. Hyväksyn sen ensimmäisen osan, mutta mitä toiseen osaan tulee, niin haluaisin, että se menisi pidemmälle ja tavoitteena juuri todella se, mitä äsken kuvailin. Ja sitten tässä olisi vielä yksi pieni muutos tarkistukseenne 14, jotta ja tämä siis ihan samansuuntainen kuin se, mitä sanoin siitä tarkistuksesta viisi. Mutta muuten kyllä minun mielestäni voimme hyväksyä nämä ehdotuksenne, koska ne pyrkivät parantamaan neuvoston tekstiä, mutta minä haluaisin mennä vielä pidemmälle, mitä tulee tämän vähimmäissosiaaliturvan sitovaan luonteeseen. Sen tulisi koskea todella kaikkia työntekijöitä. Näin pitkälle minä haluaisin mennä. Kyseessä siis myös äh, itsenäisten ammattiharjoittajien puolisot, äh, onpa kyse sitten kaupan, teollisuuden, palveluiden, palveluiden tai maatalouden alasta, kaikista aloista yhtä lailla, jotta meillä olisi taket siitä, että äh, kaikki ihmiset kaikkialla Euroopan unionissa saisivat hyväksyttävän tulotason luonnollisesti samalla kunnioittain eri jäsenvaltioiden eroja, mutta taaten tietyn vähimmäistason, vähimmäissuojan. Tässä nyt puitteet meidän kantamme suhteen ja pari-kolme pientä muutosta tässä ehkä Rauhan Lyllingin ehdotuksiin voitaisiin saada aikaan, mutta muuten hyväksymme kyllä kaiken. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Morin, äh, joka tässä rova Morin, jolla on kaksi lasta, 10- ja 12-vuotiaat, jotka hekin varmasti tässä jo alkavat kuunnella äh, kuunnella näitä tasa-arvokysymyksiä hyvin huolellisesti. No niin, olkaa hyvä. Presidente, je crois effectivement que cela... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olen todellakin sitä mieltä, että tämä kuuluu nuorten koulutukseen nuorten eurooppalaisten koulutukseen. Heidät tuli kouluttaa osallistumaan komission työhön ja minulla on kovasti toivoa sen suhteen, että he voivat viedä opettajillensa tietoa meidän työmme sisällöstä ja luotan heihin. Ja haluaisin kiittää teitä siitä, että toivotitte lapseni niin tervetulleeksi tähän kokoukseen. Haluaisin aivan ensimmäiseksi osoittaa kunnioitusta Astrid Lulingin työtä kohtaan, koska hän täysin väsymättömästi on työstänyt tätä hyvin vaikeaa asiaa, jotta vietäisiin eteenpäin naisten oloja ja tilannetta ja tässä aivan erityisesti itsenäisten ammatinharjoittajien tilannetta. Olen samaa mieltä siitä, mitä Roa Figueiredo sanoi tässä hetki sitten. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämänpäiväisessä työssämme me puhumme 25 eh, vuoden työstä, kun me yritämme viedä itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalisia etuuksia eteenpäin. Eli meidän velvollisuutemme on saada aikaiseksi sopimuksia, jotka olisivat kaikkien kannalta hyväksyttäviä, koska itse asiassa tässä on kysymys naistyöntekijöiden työoloista. Tähän me olemme sitoutuneet. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin sen suhteen, että kaikkien sektorien tulisi tulla tämän katettaviksi. Krista Klaas puhui siitä, kuinka tärkeää tämä on maanviljelijöiden kannalta. Se, että heidätkin katetaan tällä säännöstöllä, mutta on totta, että kaikki itsenäiset ammatinharjoittajat, eh, mitä tulee käsityöläisammatteihin ja niin edelleen, kaikkien näiden tulee pystyä hyötymään tästä katteesta. Haluaisin kiittää Astrid Lullingia hänen hyvästä tunnetusta neuvotteluhengestään, joka mahdollistaa sen, että hän tekee hyvin avoimesti yhteistyötä neuvoston ja komission ja eri poliittisten ryhmien kanssa ja olen hyvin kiitollinen siitä, että hän on kuunnellut tiettyjen maiden, esimerkiksi Ranskan kantaa siitä, miten tämä tarkistus 5 on saanut muotonsa. Hänen ehdotuksensa tämän tarkistuksen uudesta sanamuodosta. Voin siitä olla vain samaa mieltä ja haluaisin kiittää häntä. Samaan tapaan tarkistuksessa 11 toivoisin tietenkin, että tehtäisiin joskus erityisratkaisuja, joissa otettaisiin huomioon ne rajoitukset, joita itsenäisen ammatin harjoittamiseen kohdistuu, jotka ovat hieman erilaisia rajoituksia kuin tavallisilla palkansaajilla. Eli tässä voitaisiin ehkä päätyä erilaisiin palkkaratkaisuihin, mitä tulee esimerkiksi äitiyslomaa maksuihin ja erityismaksuihin, tai sitten voitaisiin jotenkin pääomitettujen avustusten kautta täydentää näitä meidän laatimiamme säädöksiämme. Eli voisimme laatia tällaisen avoimen tarkistuksen, joka sitten mahdollistaisi sen, että erilaisia kansallisia ratkaisuja voitaisiin soveltaa, mutta jotka kuitenkin ovat täysin mielenkiintoisia Eli haluaisin kiittää Astrid Lullingia ja me luotamme häneen täysin sen suhteen, että hän vie nämä neuvottelut päätökseen ja hän saa tässä työssä, tässä vaikeassa työssä täyden tukeni. Kiitos. Merci beaucoup. Et maintenant, j'invite la commission à prendre... Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa äh, herra Olsen, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, Mrs. Estrella. Kiitos rouva puheenjohtaja. Nyt en voi olla sanomatta sitä, että se mitä rouva Figueiredo sanoi, siis rouva Luling on tässä valiokunnassa se henkilö, joka on vienyt asiaa eteenpäin sinnikkäästi. Hän on kannustanut komissiota ja muita toimielimiä hoitamaan tätä asiaa. Ja tämän, tästä syystä me olemme täällä tänään ja ilman hänen panostaan me emme täällä tänään olisi. Tämä on hyvä pitää mielessä. Haluaisin myöskin tehdä selväksi sen, että kyseessä on pieni ihme, se, että me olemme täällä tänään toisessa käsittelyssä, koska vain vuosi sitten neuvostossa istuttiin keskustelemassa tästä asiasta ja vastustus oli valtavaa. Ei niinkään yksityiskohtiin liittyen, vaan vastustus liittyi siihen, että tulisiko tällaista direktiiviä kriisin keskellä olla edes olemassa. Keskusteltiin sosiaaliturva-asioista ja jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että tämä ei ole laillista, tämä oltiin täysin väärässä vastustus oli jyrkkää sekä pienistä että suurista jäsenmaista. Ne eivät edes halunneet keskustella aiheesta. Ja työn kautta, parlamentin mietinnön kautta ja sen työn kautta, jota Ruotsi puheenjohtajamaana teki, niin me onnistuimme saamaan aikaiseksi sopimuksen neuvostossa. Ja kuten täällä on jo sanottukin, se olisi voinut olla parempi mutta olisi myös voinut käydä niin, että sopimusta ei olisi syntynyt lainkaan. Eli tämä liikkumavara oli hyvin kapea. Komissio tuki tätä sopimusta ja jos sopimusta ei olisi syntynyt, yksimielisyyttähän tässä olisi vaadittu ja täten tällaista tilannetta hyvää lopputulosta ei olisi saatu aikaiseksi. Nämä on hyvä pitää mielessä ja tämän kautta haluaisin tukea Roa Lulingin puheenvuoroa ja sitä, kun hän sanoi, että tämä on hyvin vaikea asia. Ja vaikkakin komissio olisi halunnut neuvoston kantaan hieman enemmän sisältöä, niin meidän täytyy myöskin ottaa faktat faktoina ja todeta, että tätä parempaan emme pystynyt, eli komission täytyy nyt sitten viedä tätä eteenpäin. Tästä syystä me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä näistä esitetyistä Roa Lulingin tarkistuksista ja tästä mietintöluonnoksesta, koska niillä parannetaan mietintöä. En ole aivan varma, menevätkö ne kaikki neuvostossa läpi, mutta me Olemme niistä samaa mieltä siinä mielessä, että niillä pyritään vilpittömästi parantamaan tätä mietintöä. Eli todellakin tuemme tätä mietintöluonnosta. Haluaisin painottaa muutamaa asiaa, muutamaa kohtaa tässä neuvoston kannassa. Ne ovat tärkeitä, jotta varmistetaan se, että eteenpäin mennään. Tämä aikaisempi direktiivi vuodelta 1986, sitä ei onnistuttu täytäntöön panemaan ja osittain se johtui sosiaaliturvasta avustaville puolisoille ja siihen, että jos oli epäsuoraa suojaa, olemassa olevaa puoliso tulisi aviomiehen kautta suojeluksi ja täten jäsenvaltio ei olisi suojeluvastuussa Tämä on nyt poistettu ja se on hyvä asia, koska usein, useinhan epäsuoraa suojaa on ja se, mitä meillä nyt tässä ehdotuksessa on, puhutaan suorasta oikeudesta avustavalle puoliselle. Eli tämä on huomattava saavutus. Sitten mitä tulee äitiyslomaan, tämä on jo täällä mainittukin, mutta on hyvä, että ei vedetä riian suoria yhteyksiä tähän vuoden 85 direktiiviin, koska tässä puhuttaa, siirrytään nollasta 14 viikkoon. Tämä myöskin on huomattava parannus, aivan erityisesti näinä aikoina, jolloin sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuu paineita. Vielä yksi kommentti jonka Roa Luling varmaan tulee selkeämmin selittämään kuin minä. Mutta tämä asia, josta Roa Thompson puhui, tästä pakollisesta lomasta, tämä liittyy myöskin siihen, mistä Roa Figer, Figueiredo puhui suhteessa vuoden 1985 direktiiviin. Aivan erityisesti, kun me nyt puhumme muistakin kategorioista kuin ainoastaan maanviljelijöistä, niin on hyvin tärkeää tarkastella – sitä, miten käytännössä tapahtuu, jos mennään liian lähelle vuoden 85 direktiiviä näissä äitiysloma-asioissa. Jos me otamme esimerkiksi itsenäisen ammatinharjoittajan lääkärin, jos me sovellamme tämän 8, tätä 85 direktiiviä, meillä olisi pakollinen loma ja äh, asianajajan sanoisin, että tämän loman aikana lääkäri ei voisi edes äh, lukea sähköpostejansa tämän pakollisen loman aikana. Hän on eri asiassa kuin palkansaaja ja hän saattaa menettää useampia asiakkaita, koska hän ei saa koskeakaan työvälineisiinsä tämän pakollisen loman aikana. Eli on hyvin tärkeää, että me tarkastelemme niitä käytännön seuraamuksia, jos me vedämme liian suorat yhteydet tähän vuoden 1985 direktiiviin, koska tilanne on kuitenkin hyvin erilainen. Ja tämä siirtyminen 0-14 tässä ehdotuksessa on menty eteenpäin. Ja minun mielestäni on tärkeää, että pyritään tämä saamaan lakiin, jotta se voidaan täytäntöön panna. Ja sitten muutama kohta, joita ei ole vielä mainittu. Meillä on saatu tasa-arvoelin tähän mukaan. Meillä on myöskin mahdollisuus järjestöille. Ne voivat edustaa itsenäisiä ammatinharjoittajia oikeudenkäynneissä. Me olemme saamassa selkeitä sääntöjä, me saamme artikloita, jossa, jolla voidaan edesauttaa positiivisten toimien kautta naisten työllisyystilannetta. Ja tätä todellakin tarvitaan näinä aikoina, kun meillä on väestön haaste ja kriisi päällä. Eli meidän täytyy yrittäjyyttä sekä miesten ja naisten keskuudessa esittää, mutta mehän tiedämme, että naisten kohdalla nämä luvut ovat kovin alhaiset. Eli en halua tämän enempää kuluttaa teidän aikaanne, mutta me todella todellakin täysin tuemme tätä mietintöluonnosta. Kiitos. Mr. Olson. Kiitos teille, herra Olson. Ja nyt tämän keskustelun päätteeksi keskustelun, joka oli erittäin kiinnostava ja hedelmällinen. Puheenvuoron saa vielä esittelijämme Rauludin, olkaa hyvä. Eh, merci eh, beaucoup, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia puhujia jotka osallistuivat keskusteluun. Eh, Rova Krista Klaas on aivan oikeassa, siihen ei ole mitään lisättävää. Mitä sitten Rova Thompsonin näkemyksiin tulee? On selvä, että soveltamisasia-ala ei ole enää rajoitettu. Neuvosto nimittäin on täysin hyväksynyt eh, meidän tarkistuksemme, jossa Siis neuvostohan oli halunnut puhua pelkästään maataloudesta, mutta sillä oli huonot tiedot. Me haluamme, että tämä uusi suojelu on sellaista, että se parantaa itsenäisten työntekijöiden asemaa ja heidän puolisoidensa asemaa. Me emme ole enää maininneet mitään erityistä alaa täällä, koska on itsestään selvää, että tämä koskee kaikkia eh, sektoreita. Itsenäistä ammatinharjoittajia, mm, eh, lääkäreitä, mm, kaupan alan ammatteja. Jos meillä usein on lääkäri ja hänen vaimonsa on sihteeri, joka on sitten itsenäinen eh, siinä ohessa. Eli tämän uuden tekstin myötä ei kukaan jää enää ulkopuolelle. Tämä siis soveltamisalasta, jonka neuvosto on hyväksynyt. Sitten se, että miten verotuskohtelu näihin, näihin, näihin järjestelmiin maksettavista rahoista, miten se, sitä kohdellaan. Me olemme ehdottaneet tarkistuksen, joka on sellainen, että verovähennys voitaisiin tehdä sosiaaliturvamaksuista. Neuvosto ei ole sitä hyväksynyt, mutta minä sanoisin näin, että verovähennysoikeus on sellainen asia, joka liittyy toissijaisuusperiaatteeseen. Ja kun se kuuluu jäsenvaltion määräysvaltaan, niin verovähennysoikeus itsenäisten ammatinharjoittajien kohdalla on tällä tavalla hoidettavissa. Meillä on Luxemburgissa eh, kaikki, kaikki itsenäiset ham, ammatinharjoittajat, he ovat liittyneet sosiaaliturvajärjestelmään, eivät nyt sitten itse ole pyytäneet poikkeusta, mut, ja kaikkien heidän sosiaaliturvamaksunsa ovat vähennyskelpoisia aivan kuin työntekijöidenkin suhteessa olevien. Ja eikä sitä tässä tarvitse enää sanoa. Sitten eh, pakollinen äitiysloman pituus. Olen samalla linjalla kuin komissio, ette voi pakottaa tietyn mittaista äitiysloman pituutta itsenäisen ammatinharjoittajien kohdalla. Nimittäin valvontamenetelmäähän ei ole. Ammatinharjoittajat itse päättävät, mitä tekevät. On hyvin vaikea sanoa lääkärille, että et saa ketään asiakasta tavata, potilasta tavata tietyssä, tietyn ajan kuluessa komissio puhui tästä asiasta, mutta meidän ei tarvitse näistä velvoitteista tässä kohdassa mitään Mm, mainita. Ei parlamentti eikä neuvosto ole sitä mitenkään ajanutkaan. Sitten eh, tällainen virasto, joka tasa-arvoista eh, kohtelua edistää, se on aivan selvästi täällä tarkistuksista. Sitten Rova Figueiredo, kiitän häntä niin, että kun tämä direktiivi vuodelta 86-20 vuoteen en ole ahdistellut eh, en ole 20 vuoteen ahdistellut komissiota tästä ja lupaan, etten 20 seuraavankaan vuoden aikana sitä tule tekemään. Olen iloinen kuitenkin 50 vuotta olen tätä tehnyt ja nyt sitten olen iloinen, että voin voin tämän homman tässä päättää. Soveltamisalasta, kuten sanoin, tämä koskee kaikkia sektoreita. Neuvosto hyväksyy kantamme. Tietenkin kaikki riippuu siitä, minkälaisia järjestelmiä jäsenvaltioissa ammatinharjoittajille on. Jos me annamme samat velvoitteet ammatinharjoittajille heidän puolisoilleen, niin on tietenkin selvää, että järjestelmät ovat keskenään erilaisia eri maissa. Direktiivi menee hyvin pitkälle, ja se ajatus, mikä neuvostolla nyt tällä hetkellä on, niin en minä voi sitä muuttaa valitettavasti, kuten ei komissiokaan. puhui puhui ihmeestä, joka on tapahtunut. Minä olisin halunnut vielä isommankin ihmeen tapahtuvaksi. On neuvostojen, neuvoston jäseniä, jotka puhuvat kriisistä ja piiloutuvat sen taakse, jotta ei tarvitsisi kantaa ottaa tähän meidän mietintöömme. Minä uskon, että kun nyt päästään loppuun ja kun hyväksytään tämä direktiivi nyt toisessa käsittelyssä, kaikki ne tarkistuksineen, jotka me olemme tehneet, niin olen varma, että tämä vielä hyvin päättyy. No sitten äityys, äityysasioihin. Me emme voi tässä direktiivissä pyytää sellaisia asioita tehtäväksi, tehtäviksi, joita ei vielä ole muissa direktiiveissä hyväksytty. Emmekä voi tietää, koska ne muihin direktiiveihin tulevat. Nyt olemme siirtyneet 0-14 viikkoon. Ja meillä on teksti, jossa aivan selkeästi todetaan, että sellaisessa tilanteessa, jossa työntekijöiden äitiysloman pituutta muutetaan, komissio antaa meille raporttinsa. Ja, ja tämä on tilanne, emme voi mennä pitemmälle tässä vaiheessa. Emme voi tässä nykytekstissämme eh, vielä vaatia sellaista, että mm, tekstit, jotka eivät ole vielä valmiita, eh, kuten puhun tässä direktiivistä vuodelta 1992, niin onhan niin, että minun ehdottamani teksti menee melko pitkälle jo. Me sillä vakuutamme neuvoston pakollinen järjestelmä. Me olisin halunnut mennä vähän pitemmälle siinäkin asiassa, mutta nyt ainakin meillä on kaikki itsenäiset ammatinharjoittajat mukana. Rova Moran, kiitos teille, mutta minä en voinut tuoda tänne lapsen lapseni, koska minulla ei ole niitä. Voisin tällaisen lapsen lapsia, ähm, veljeni, sukulaislapsen lapsia kutsua. Tarkistus 15 ja 11 niihin löydämme sanamuodon Ranskan edustusto, jonka kanssa olen ollut yhteydessä. Sieltä kautta varmasti löydämme hyvän tekstin muotoilun, jotta lopullinen hyväksyntä voidaan antaa. Kiitän komissiota sitä, että tässä nyt siis 20 vuotta, kun olen teitä hätyytellyt asiasta, niin se on ollut pitkä aika ja minähän en, en anna periksi. Tämä oli älyllistä ahdistelua, ei seksuaalista suinkaan luoteeltaan. Niin kuten jo sanoin, että lupaan että seuraavat 20 vuotta en ole täällä ahdistelemassa enää, mutta toivottavasti seuraa jattareni voisi jatkaa samalla linjalla. Kiitoksia komissiolle siitä, että vihdoin viimein tuli direktiiviehdotus. Direktiivi varmaankin saa aikaiseksi pienen ihmeen eh, neuvostossa Olemmehan jo jotain nähneetkin siellä jo ja varmaankin tässä sitten neuvottelut etenevät sillä tavalla, että toiseen käsittelyyn olemme sovussa. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Lulling. Kiitokset teille, rouva Lulling. Me kaikki todella toivomme, että tämä asia saadaan hoidettua et, mitä pikimmin niin, että tämä 20 vuoden ristiretki päättyy itsenäisten ammatinharjoittaja naisten tai puolisoiden hyväksi. Ja nyt hyvät naiset ja se herrat vielä muistutan aikataulusta. Eli määräaika tarkistusten jättämiselle on 8. huhtikuuta kello 17.00, eli huomenna kello viideltä iltapäivällä ja äänestys valiokunnassamme toimitetaan 3. ja 4. toukokuuta pidettävässä kokouksessa ja täysistuntoäänestys toimitetaan Strasburgissa toukokuun täysistunnossa. Näin päätimme kohdan viisi käsittelyn, siirrymme kohtaan kuusi esityslistalla. Kyseessä on naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006-2010, tulosten arviointia ennakoivat suositukset. Esittelijämme on rouva Ilda Figueiredo, joka saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Obrigada, signore presidente. Ehm, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämä on nyt toinen keskustelu tästä minun mietinnöstäni, mitä tulee naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006-2010 tulosten arviointiin ja suosituksiin jatkotoimiksi. Tämä keskustelu käydään nyt sen jälkeen, kun EPP on esittänyt tiettyjä vastalauseita ja sen jälkeen, kun minä ja varjoesittelijät kokoonnutuamme yhdessä saimme sitten aikaan yhteisen linjan, johon pyrimme. Minä haluaisin mahdollisimman suuren konsensukseen eri poliittisten ryhmien välillä, laajan konsensukseen tästä mietinnöstä, joka toivoakseni antaa tärkeän panoksen tulevalle EU-strategialle ja ylipäätään tasa-arvo suunnitelmalle. Ja tällaisen ehdotuksenhan komissio meille tulee esittämään. Te tiedätte, että komission jäsen Reding ilmoitti, että meille tullaan esittämään ehdotus syyskuussa. Tämä meidän mietintömme voisi antaa tärkeän panoksen tuolle komission työlle ja näin minä todella toivon. Ja toivon, että saan mahdollisimman laajan sopimuksen aikaan täällä Euroopan parlamentissa ja toivon, että täysistunto äänestystulos on mahdollisimman selkeä. Tässä on koko joukko kysymyksiä, joita eri jäsenet ovat esittäneet ja meille on tehty paitsi uusia ehdotuksia, jotka teillekin on jo jaettu, ne jotka todella täydentävät tätä tekstiä. Mutta tämän lisäksi, niin kuin tiedätte, alkuperäisessä mietinnössä ei ollut oikein tilaa ottaa mukaan kaikkia niitäkään asioita, jotka itse halusin tästä aiheesta itse asiassa sanoa. Näin ollen on esitetty tämä eh, täydennys, jossa on seitsemän uusi, eh, uutta ehdotusta ja sitten vielä kaksi lisätarkistusta. Ja nyt me pyrimme siis todella saman aikaan mahdollisimman laajan ehdotuksen, tai siis laajan eh, enemmistön tämän ehdotuksen taakse. Meillä on tässä yhdeksän tarkistusta, joista numerot kahdeksan ja yhdeksän ovat tarkistuksia tekstini kohtiin 11 ja 17. Muut tarkistukset yhdestä seitsemään ovat ennen kaikkea pyrkineet siihen, että tähän mietintöön tulee mukaan, niin tässä ensimmäinen, toinen, niin itse asiassa kaikki nämä seitsemän ensimmäistä tarkistusta ovat uusia tarkistuksia, tämän voitte nähdä, ja ne ovat kannanottoja, jotka liittyvät todella tähän 2006-2010 toimintasuunnitelmaan. Ja tässä viitataan kuuteen pääkysymykseen, työllisyys ja talouskysymykset, sitten palkkakysymykset, samoin myös mm, toki ottaen huomioon edistyksen, mutta tämän lisäksi myös se, että kyllä tässä edelleen työtä on tehtävänä, täytyy syventyä tähän asiaan ja todella taistella epätasa-arvoa vastaan, joka vallitsee muun muassa työmarkkinoilla. Ajatellaan palkkaeroja, palkkakuilua. Sitten tarkistus kolme, jossa taas puhutaan työn ja perheelämän yhteensovittamisesta ja samoin mm, kysymykset, joista juuri äsken puhuimme, kuten itsenäiset ammattiharjoittajat, äitiys, ja isyyskysymykset, näihin liittyvät ongelmat. Kyllä tässä vielä hyvin paljon on tehtävää. Sitten on neljäs tarkistus, jossa viitataan yhä tapahtuvan naisten syrjintään esimerkiksi politiikan ja talouden alalla ylipäätään päätöksenteossa. Ja viidennessä tarkistuksessa viittataan Daphne 3 ohjelmaan, joka kyllä, vaikka onkin tärkeä ohjelma, ei riitä. Ja tässä korostetaan tarvetta uusien toimien hyväksymiseksi, jotta saataisiin todella kitkettyä sukupuolen kohdistuva väkivalta. Ja sitten tarkistus 6, jossa viitataan tarpeeseen ottaa sukupuolikysymykset huomioon ihan koulutuksessa, jotta voitaisiin torjua stereotyyppejä. Kovasti tässä on vielä työtä tehtävänä ja tässä korostetaan toki sitä, että paljon on saatu aikaan, mutta samalla muistutetaan siitä, että tässä vielä paljon on tehtävää ja uusia ehdotuksia tarvitaan. Sama sitten koskee myös tätä tarkistusta seitsemän, vuosituhattavoitteet, Pekingin julistus ja ylipäätään tasa-arvon edistäminen. No, en minä sano tästä nyt tämä enempää, koska tästä puhutaan siinä mietinnössä sitten enemmän. Ja sitten vielä muistuttaisin, että nämä tarkistukset 8 ja 9 muuttavat alkuperäistä tekstiä tai pyrkivät muuttamaan alkuperäistä tekstiä esimerkiksi ää, eh, ää, eh, tarkistuksessa 8 pyritään poistamaan tekstin kohdasta 11 nämä 12 viittausta Pekingin eh, ehdotuksiin. Ja nämä viittaukset todella halutaan täältä poistaa, että tekstistä tulee hiukan tiiviimpi. Kun tätä tiekarttaa nyt olemme luomassa, sehän viittaa niin menneisyyteen kuin tulevaisuudenkin. Ja sitten vielä viimeinen tarkistus yhdeksän, jossa viitataan seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja myös lisääntymiskysymyksiin. Tässä on hiukan lyhentänyt tätä. Ei tässä nyt tarvitse toistaa, mitä parlamentti päätti jo viime helmikuussa. Näin saamme tekstistä hieman tiiviimmän ja vältämme toistoa. Todella tässä olivat nämä minun ehdotukseni nämä tarkistukset ja nyt ehkä vielä ehdottaisin, pyytäisin, että määräaikaa tarkistusten jättämiselle pidennettäisiin hiukan, jos mahdollista. Ja ne, jotka haluavat tarkistuksensa säilyttää sellaisina, voivat toki näin tehdä, ja ne, jotka haluavat näitä muuttaa, ehkäpä tarkistuksia voita, voitaisiin todella esittää. Niin voitte tehdä niin kuin haluatte, esittää uusia tarkistuksia tai säilyttää vanhat. Mm, mutta muistutan, että me sovimme tuossa varjoesittelyiden kesken, että tätä määräaikaa hiukan pidennetään yhdeksänteen päivään asti. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten voimme käydä keskustelua tästä mietinnöstä. Ensin Rouva Gomes, olkaa hyvä. E Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin myöskin kiittää komissiota siitä, että eri osallistujia on kutsuttu, jotta eri näkökulmia eri valiokunnista tulee esille keskustelussa. Ja aivan erityisesti erityisesti puolustuksen alivaliokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää Rova Figereidoa erinomaisesta työstä. Olen tyytyväinen joihinkin muutoksiin, joita hän on itse tehnyt tähän mietintöluonnokseen. Ja haluaisin kiittää häntä myös siitä, että hän on hyväksynyt ne tarkistukset, joita me olemme jättäneet käsiteltäväksi. Tämä mietintö on hyvin ajankohtainen. Se tulee olemaan tärkeä panos komission jäsenen Redingin ehdotukseen. Sitähän parhaillaan valmistellaan. Ja se tulee olemaan myöskin tärkeä osa tällaista kokonaisstrategiaa, jossa puhutaan tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista sellaisena kuin niitä naisiin sovelletaan. Myöskin olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Roa Figueiredo sanoi liittyen tällaisiin vuosittaisiin kolmikantakeskusteluihin ja siihen, että naisten oikeuksista ja tasa-arvosta järjestettäisiin EUn toimesta suuremman luokan konferenssi. Mielestäni tässä nämä sukupuoliindikaattorit ovat hyvin tärkeä uutuus on tärkeää, että meillä on indikaattoreita, joita voidaan käyttää, kun valvotaan naisten tilanteen kehittymistä. Jos tarkastelen omaa kokemustani niin turvallisuus- ja puolustusalalla, minä itsekin tulen ehkä laatimaan tarkistuksia määräaikaan mennessä Ja tässä kohdassa seitsemän, jossa puhutaan komissiossa ja neuvostossa toimivista pääosastoista ja asiasta vastaavista tahoista ja siitä, mitä ne tulevat tekemään tasa-arvoasioissa sitten, kun ulkosuhdehallinto on saatu perustettua. Minun mielestäni tämä tulee olemaan hyvin tärkeä osa ulkosuhdehallintoa. Ulkosuhdehallinnon ei työssään tulisi unohtaa tätä tasa-arvokysymystä. Olisi hyvä, jos tätä tässäkin mietinnössä painotettaisiin hieman enemmän. asiahan on niin, että meidän täytyy varmistaa se, että ulkosuhdehallinnosta löytyy riittävästi naisia edustettuina, jotta sitten ulkosuhdehallinnon työssä naisten näkökulmat tulevat riittävästi esille. Muistan, kun itse laadin vuonna 2007 tälle valiokunnalle mietinnön, niin johtopäätös oli se, että oli järjetöntä epäsuhtaisuutta, mitä tulee naisten määrään päätöksentekoelimissä Euroopan unionissa. Eikä tilanne ole paljonkaan sen jälkeen muuttunut, eli minun mielestäni tässä meidän täytyy ponnistella aivan erityisesti, jotta toimielimissä saadaan aikaan riittävää tasa-arvoisuutta. Jos me tarkastelemme tarkistuksia 8 ja 7 ja kappaleita 11 ja 12 tässä mietinnössä, No tässähän selvästi sanotaan, että meidän täytyy toimia käytännönläheisellä tavalla tasa-arvoasioissa. Ja tässä sanotaan, että tasa-arvoasioiden tulee heijastua myöskin meidän ulkopolitiikassamme haluaisin ehdottaa, että viitataan vuosituhattavoitteisiin tässä mietinnössä. Tässähän täytyy viitata sellaisiin politiikkoihin, jotka voimaannuttavat naisia yhteiskunnassa. Tietenkin me voimme itsekin tehdä aloitteita täällä parlamentissa varmistaaksemme, että tällaisia aloitteita tehdään, mutta minun mielestäni tämä olisi hyvä tässä mietinnössäkin mainita. Ja meidän tulisi myöskin viitata yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sellaisena, kun se uudessa sopimuksessa mainitaan. Meidän täytyy viitata tähän politiikkaan ja varmistaa se, että että naisten näkökulmat otetaan huomioon riittävästi silloin, kun puhutaan ulkopolitiikan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hahmottamisesta Euroopan unionissa. Meidän tulisi myöskin sanoa tässä mietinnössä, että jäsenvaltioiden tulisi täytäntöönpanna tätä päätöslauselmaa 1325 YKsta. Tämä on päätöslauselma joka liittyy konfliktin, konfliktin ratkaisuun ja rauhan rakentamiseen. Ja tässä myöskin tulisi painottaa sitä, että naisten mielipiteet täytyisi ottaa tässä työssä huomioon. Muuten haluaisin vain onnitella esittelijää. Kiitoksia seuraavaksi Rova Thompson, olkaa hyvä. Valitettavasti varjoesittelijämme ei ole nyt päässyt paikalle. Ja koska naiset ovat niin tärkeitä monissa paikoissa, niin heidän on täytynyt tietääkseni mennä Norjaan. Minä ryhdyn tässä nyt lukemaan. Valitettavasti nyt olen ulkomailla, enkä minä voi tulla tähän mietinnön käsittelytilanteeseen. Olen hyvin iloinen siitä, että kompromissit on, on, ovat löytyneet ja tässä on hyvin laaja konsensus, kuten Ilda äsken sanoi. Minä haluaisin kiittää parlamentaarikkoja Figueiredoa erityisesti tästä avoimesta asenteesta keskusteluun. Nämä yhdeksän tarkistusta ovat selvä parannus eh, tähän mietintöön. Kuitenkin eräät asiat äh, ovat äh, sellaisia, joita haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin meidän täytyisi olla suorempia, kun on kysymyksessä resurssit. Jos minä nyt olen oikein ymmärtänyt valiokunnan näkemyksen siitä, mitä se haluaa, me tarvitsemme resursseja. Minä olen jo pitkän aikaa puhunut siitä, että tiekarttaan pitäisi saada eurooppalaista rahaa. Ja olen edelleen sitä mieltä, että tätä tarvitsemme. Meidän täytyy myöskin painostaa komissiota käyttämään mainstreaming eh, menetelmää tässä sukupuolten tasa-arvokysymyksessä. Ja täytyy myös antikriisiohjelmia analysoida naisten kannalta. Minä olen myös eh, esittänyt tarkistuksen asiasta, joka vaikuttaa hyvin monennaisen elämään eh, Euroopassa. Minä tulen vielä esittämään muita pari tarkistusta, jotka haluaisin eh, teidän ottavan kantaa. Ensinnäkin palkkaerot ja kuinka niihin voitaisiin puuttua. Toinen Barroso ja Reding ovat jo laatineet luonnoksen, jonka mukaan naisten asian valiokunnan tulisi olla mukana tässä työssä. Kiitokset. Ja seuraavaksi Rova Neveltseva, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä myöskin haluaisin kiittää kollegaa Figueiredoa tästä mietinnöstä, koska sieltä löytyy tahtoa edistää tasa-arvoa miesten ja naisten välillä ja tuen tätä mietintöä. Kuitenkin näyttäisi siltä, että siellä voitaisiin painettaa hieman enemmän tiettyjä asioita. Olen laatinut tästä tarkistuksia. Esitän asiani lyhyesti ja haluan kiinnittää huomiota kolmen asian. Ensinnäkin tasa-arvoinstituutin toiminta Euroopassa – se saisi lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta, jos sen laatimat indikaattorit, jos niitä päivitettäisiin säännöllisesti ja pidettäisiin huolta siitä, että ne ovat johdonmukaisia asetettujen tavoitteiden kanssa. Ja täten ehkä tavoitteisiin päästäisiinkin tehokkaalla tavalla. Sitten kun puhutaan sisäisestä toiminnasta ensinnäkin komission pääosastolla ja toisaalta ja tätä ei tule unohtaa, nämä kaikki julkislaitokset, on tärkeää, että tällaiset koordinoivat äh, toimenpiteet äh, vahvistetussa muodossa otetaan käyttöön, jatkuvaa valvontaa harjoitetaan ja sitten asetetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita, joita sitten tarkastellaan säännöllisesti. Eli meidän täytyy taistella myöskin stereotypioita vastaan, mutta toisaalta meidän täytyy edistää hyviä käytänteitä ja täten on tärkeää, että järjestetään tiedotuskampanjoita. Lyhyesti sanottuna, kun siirrytään kansallisen tason kautta paikalliselle ja kansalaisyhteiskunnan tasolle, niin on hyvin tärkeää, että meillä on johdonmukainen lähestymistapa – ja pahoittelemme sitä, että tällä hetkellä sellaista ei ole ja onnittelemme esittelijää siitä, että hän on saanut meidän näkemään tämän asian hieman selkeämmin. Kiitokset Rova Mendelcheva ja seuraavaksi Rova Angarsia Peräs. Gracias, señora Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluan minäkin puolestani kiittää, niin kuin kollegatkin Rova Figueiredoa, hänen mietinnöstään ja ehkäpä esittäisin jonkun tällaisen yleisluontoisemman huomion omalta osaltani. Naisten asian valiokunta ja ylipäätään keskustelut ovat yhä uudelleen toistaneet samoja asioita tasa-arvon suhteen. Ja minun mielestäni meidän ei tulisi tässä nyt kaivaa kuoppaa itsellemme ja todella meidän tulee jatkaa tätä, tätä työtä, emmekä saa vaieta. Ja ihan viimeisin, viime aikoina ehkä jotenkin huolimattomuutta ehkä tai ehkä tahallaan unohdettu se, että tasa-arvopolitiikka – nivotaan unionin politiikkaan. Viittaan tässä nyt erityisesti EU 2020 strategiaan, joka on hyvin tärkeä strategia ja jossa meillä on, täytyy olla hyvin selkeät tavoitteet toiminnallemme myös esimerkiksi naisten saaminen paremmin mukaan työmarkkinoille tai palkkakuilun kurominen umpeen. Minun mielestäni meidän tulisi käyttää tätä mietintöä hyväksemme, voidaksemme nostaa nämä kysymykset jälleen kerran esiin ja muistuttaaksemme sitä, että esimerkiksi sukupuoleen kohdistuva väkivalta on äärimmäisen keskeinen kysymys, jota tulisi torjua kaikin politiikan keinoin kaikkien toimielinten yhteisvoimin. Ja siksi tosiaan toteaisin, että meidän olisi tärkeää näitä vanhoja tavoitteitamme edelleen ajaa. Ja EU 2020 strategiassa pitäisi olla selkeä sukupuoliulottuvuus, esimerkiksi naisten mukaan saaminen entistä paremmin työmarkkinoille, eh, palkkakuilun kurominen umpoon, umpeen. Meillä täytyisi olla ihan selkeät tavoitteet, eh, koska meidän täytyy saada toimielimet ja jäsenvaltiot eh, käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä, jotta tätä tasa-arvoa vihdoinkin saataisiin edistämään. Kiitos. Muchas gracias. Kiitokset teille, Rova Garcia Perez. Ja nyt puheenvuoron saa Bauer, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy kicsikét másról fogok beszélni, mint a kollégák. Minä ajattelin puhua erästä toisesta asiasta, kun täällä tiedän, että Figueiredo on edustajista hyvin eh, nopeasti tai tekee työtä monilla, monissa, monilla eri tahoilla, niin minusta tuntuu, että tässä nyt tähän mietintöön liittyy sellainen, eh, sellainen eh, asia, että ei ole oikein tarkkaan katsottu, mikä toimii, mikä ei. Tässä mietinnössä on mm, mm, mahdollisuus siihen, että me voisimme tarkastaa, kuinka tämä etenemissuunnitelma 2006-2010 tulee toimimaan. Siis millä aloilla se on toiminut, millä aloilla se ei toimi ja miten voisimme mennä eteenpäin. Hilda ei ole ollut kovin kärsivällinen ja me kaikki olemme täällä nyt haluamme tehdä jotakin asioita, emmekä puhua vain menneessä, menneestä, koska se ei ole eh, yhtä jännittävää. Mutta jos me emme eh, suoraan mieti sitä, mikä on tehokasta ja mikä ei ole, ja jos se emme katso, missä erimielisyydet ovat lisääntyneet ja, tai hävinneet, niin silloin me emme myöskään pääse tavoitteisiimme. Minusta tuntuu, että me olemme juosseet vähän liian nopeasti nyt ja kaikki tarkistukset eh, on tehty tässä tilanteessa. Se, mitä me haluaisimme saavuttaa tulevaisuudessa, niin ei, meillä ei pitäisi olla pelkästään tavoitteita tässä mukana, vaan meidän pitäisi katsoa taaksepäin, mikä, mitkä asiat toimivat edellisellä kaudella ja mitkä eivät. Mitkä olivat suunnitelmassa tehokkaita, mitkä toteutuivat ja mitkä eivät ollenkaan toimineet. Joten siihenkin pitäisi kiinnittää mielestäni huomiota. olisi varmaan ollut hyvä määritellä kuusi painopistealuetta ja sitten arvioida se, mikä oli tehokasta, mikä ei ollut. Tasa-arvoinstituutti on varmasti yksi positiivisista tuloksista. Yritän nyt varovasti puhua, mutta täytyy muistaa, että se ei ole ollut kaikkein tärkein aihe tässä mietinnössä, vaan täällä kokeen puhutaan siitä, mitä olisi pitänyt saavuttaa. Minusta tuntuu, että täältä puuttuu eräitä perusteita tästä mietinnöstä sen osalta, mitä olisi pitänyt tehdä kuusi tarkistusta eivät ole onnistuneet saamaan tätä sellaiseen tasapainoon kuin olisi pitänyt. Enkä nyt mitenkään halua tätä, että tätä pidetään henkilökohtaisena. Mehän kaikki tietenkin haluamme katsoa eteenpäin. Meillä on palkkaeroista kokemusta. Minulla on henkilökohtaistakin kokemusta ja pitää joskus katsoa, mikä toimii hyvin, mikä toimii vähemmän hyvin. Mitkä ovat sellaiset toimet, joita mahdollisesti voitaisiin tehdä? Minusta tuntuu, että tästä mietinnöstä puuttuu kokonaisuudessaan arviointi menneestä. Emmekä näe kokemuksen perusteella, mikä on ollut toimivaa. Siinä mielessä koko mietintö pitäisi kirjoittaa toisen malliseksi, jotta siitä ei tulisi vain tällainen optimistinen näkemys tulevaisuudesta. Kiitokset Rova Bauer ja seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Ovir, olkaa hyvä. Tänään, rouva president. Mä tahaks jatkata Ruo Poweri. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa siitä, mihin Rouva Bauer puheenvuoronsa päätti, mutta aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Rouva Figereidoa, koska hän on todellakin laatinut tämän mietinnön rehellisesti ja tulevaisuuteen katsoen. Mutta minun mielestäni me tarvitsemme nyt uutta potkua Vuosien mittaan me olemme laittaneet paperille moniakin hyviä ajatuksia ja nämä ajatukset, jotka liittyvät väkivaltaan, palkkoihin ja niin edelleen, niistä on keskusteltu pari-kolme vuosikymmentä, mutta hyvin mieskeskeisessä maailmassa ei ole mitään tahtoa ryhtyä todellisiin toimenpiteisiin. Tilastot osoittavat, että palkkakuilu itse asiassa on kasvamaan päin. Kultaisina vuosina vuonna 2007 palkkakuilu oli 17 prosenttia 14 prosentin sijaan ja uusimmat äh, analyysit vuodelta 2009 kertovat siitä, että tämä palkkakuilu on entisestään kasvanut. Minun mielestäni meidän täytyisi muuttaa lähestymistapaamme. Meidän tulisi taistella sen puolesta, että näitä päätöksiä täytäntöön pannaan asianmukaisella tavalla. Me olemme kirjoittaneet, laatineet monia hyviä asiakirjoja, mutta komissio, jolla itse asiassa on mahdollisuus tehdä näissä asioissa jotakin, niin komissio ei ole analysoinut sitä, miksi tietyissä jäsenvaltioissa toimenpiteisiin ei ole ryhdytty esimerkiksi palkkakuilujen vastaisessa taistelussa tai naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Komissio ei ole analysoinut sitä, miksi naiden edustus tietyillä elämänosa-alueilla on niin alhainen. Eli täytäntöönpano-ongelmasta tässä on kysymys. On selvää, että että nämä toimenpiteet eivät ole toimineet ja me tarvitsemme uutta, tehokkaampaa lähestymistapaa. Toiseksi kaikki nämä ajatukset, joita asiakirjoista löytyy, ne ovat täysin oikeellisia, mutta yksi sieltä puuttuu. Nämä mekanismit, joilla nämä saatetaan voimaan ja joilla niitä valvotaan. Ilman näitä kahta meidän toimenpiteemme eivät tule toimimaan halutulla tavalla tulevina vuosikymmeninä. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, mitä tulee tähän yhteiskunnan, niin on haitallista yhteiskunnan kannalta, että tiettyjä lakeja ei täytäntöönpanna. Kiitos Rova Ovir. Ja nyt puheenvuoron Saarova Brinkevic. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Eh, iš tiesų, aš vis tik tai... Minä haluaisin onnitella esittelijä Figueiredoa hänen mietinnöstään, koska jotta tietäisimme, mitä teemme jatkossa, meidän täytyy analysoida mennyttä meillä ei mahdollisesti kuitenkaan ole tarpeeksi aikaa tällaiseen analyysiin. Me emme onnistuneet panemaan täytäntöön edellisiä suuntaviivoja naisten ja miesten tasa-arvosektorilla. Ja nyt ehkä pitäisi katsoa, että mikä epäonnistui ja kenen syytä se oli. Me voimme sanoa, että taloudellinen tilanne on sellainen, joka oli tässä merkisty, merkityksellinen. Köyhyys on pikemminkin kasvanut jäsenvaltioissa kuin vähentynyt. Se, mitä nyt pitää miettiä, on, että onko avoin koordinointimenetelmä riittävä köyhyyden vastaiseen taisteluun. Ehkä on korkea aika jo hyväksyä direktiivi, minimisosiaalistandardeista. Minun mielestäni ainoastaan tällainen direktiivi on se, minkä avulla voitaisiin todella taistella köyhyyttä vastaan jäsenvaltioissa. Naiset mm, muuten ovat tästä köyhyydestä kärsineet paljon enemmän kuin muut ja erityisesti tässä talouden lama-tilanteessa naiset ovat eh, olleet huonommassa asemassa. Palkkaerot sukupuolten välillä, eh, se on aihe, josta olemme puhuneet vuosikausia, mutta tuntuu, että meiltä puuttuu nyt halua pyytää komissiolta eh, palkkadirektiivin muuttamista – jos meillä ei ole hyvää direktiiviä palkka-asioista, niin me emme voi muuttaa asioita. En, me voimme vain katsoa, minkälaisia hyviä esimerkkejä eri maissa on. Toinen asia on sitten väkivalta, joka kohdistuu naisiin ja naiskauppa, jotka vain kasvavat. Meidän on ponnisteltava enemmän jotta me saisimme haluttuja vaikutuksia syntymään. Lopuksi vielä haluan onnitella esittelijää. Uskon, että keskustelun jälkeen meidän täytyy tehdä päätöksiä ja edetä asiassa. Kiitokset. Ja nyt varmaankin puheenvuoron luo vielä käyttää komission edustaja, joten puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Kiitos. Je remercie, Madame la Présidente et Madame Estrella, de nous donner... Kiitos. Kiitoksia. Tässä nyt voin onnitella edustaja Figueredoa. Tämä on erittäin hyvä pohja jatko työlle, kun komissiossa valmistellaan strategiaa. Aivan lyhyesti haluaisin teitä muistuttaa siitä, että uusi tasa-arvostrategia esitellään sen jälkeen, kun peruskirja eh, on eh, julkaistu. Tämä oli siis 5.3. Eh, ja sen jälkeen sitten saadaan mandaatia, voidaan ryhtyä niihin toimiin, jotka koskevat vuosia 2010-2015. Minä vahvistan siis tällä hetkellä, että on, tämä strategia on siis tulossa hyväksyttäväksi syyskuussa – ja uudessa strategiassa esitellään periaatteet, jotka on naisten perusoikeuskirjassa jo ilmaistu. Mietinnössä on nämäkin asiat otettu huomioon. Eri politiikan alat, jotka strategia kattaa, niin niissä vielä erityisesti korostetaan sitä, Eh, kuinka hallinnon pitäisi olla parempaa tasa-arvon kannalta naisten ja miesten välillä. Ja tähän asiaan liittyen on hyvä muistuttaa, että komission on tarkoituksena vahvistaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kesken ja kanssa ja samoin myös parlamentin kanssa, ja sehän on myöskin täällä eh, Rova Figereidon mietinnössä otettu huomioon. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että komissio rohkaisee e, erilaisia aloitteita, joita neuvoston kuluinenkin puheenjohtaja aina tekee. Ja ne ovat sellaisia aloitteita, joita tuetaan strategiassa. Komissio myöskin tulee seuraamaan hyvin tarkkaan sitä, kuinka parlamentti ottaa kantaa asioihin ja kuinka se tukee niitä tavoitteita, joita naisten tasa-arvostrategiassa asetetaan. En aio nyt käydä läpi eri, erillisiä kohtia tässä vaiheessa, se olisi liian aikaista, mutta kiitos siitä, että saimme antaa näkemyksemme mekin. Ähm, no niin, kiitokset Rova Finn ja nyt loppupuheenvuoron tässä keskustelussa saa vielä esittelijämme Figeredo, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät tässä puheenvuoron ja jotka ovat auttaneet minua tässä työssä. Niin Samoin haluan kiittää sihteeristöä, valiokunnan sihteeristöä, joka sekin on kovasti antanut minulle tukea tämän mietinnön luonnostelemisessa. Ja nyt pyytäisin teiltä, että todella yhdeksänteen päivään mennessä esittäisitte minulle kirjalliset muutosesityksenne. En ole nyt ihan varma tästä aikataulusta, mutta eiköhän se määräaika tosiaan yhdeksäs päivä ollut. Tehkää tarkistuksia, joita pidätte oikeina. Öö, vaikka tässä näitä aiempiakin tarkistuksia on jo olemassa, jos haluatte uusia esittää tai muuttaa jo tekemienne tarkistuksia, niin tehkää niin. Pitäkää kuitenkin mielessä ne tarkistukset, jotka itse täällä tänään esittelin täydennyksenä tekstiini. Ja näin todella saamme tilaisuuden saada otettua kaikki kysymykset huomioon. Ja samoin voimme syventyä tietyiltä osin No, yksi asia mielestäni on hyvin tärkeä, tätä myös korostivat jokuset kollegat, eli se, että olisi todella poliittista tahtoa niin neuvostossa, komissiossa, jäsenvaltiossa kuin Euroopan parlamentissakin. Tämä on välttämätöntä tasa-arvostrategian toteutumiselle. Kyllähän me voimme kirjoittaa vaikka mitä erinomaisia tekstejä ja peruskirjoja ja strategioita ja toimintasuunnitelmia. Ja kaikki tämä voi olla oikein hienoa ja voimme kaikki olla hertaisen yksimielisiä, mutta jos sitten seuraavana päivänä enemmistö jo unohtaa sen, mitä tänään kirjoitettiin, eikä käytännössä <laughs> todella tehdä mitään tai seurata, mikään ei seuraa näitä kauniita sanoja, niin metsänhän tämä menee. Joten minä olen tässä nyt todella yrittänyt korostaa poliittisen tahdon tärkeyttä. Ja minä olen yrittänyt saada kaikki parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa ymmärtämään, että me tarvitsisimme uusia poliittisia välineitä, jotka mahdollistaisivat sen, että voimme todella seurata asioiden kehittymistä jatkuvasti. Ja siksi minä niin kovasti korostan vuosittaisen tapaamisen merkitystä, jossa siis tapaamisessa eri osapuolet kokoontuvat yhden pöydän ääreen keskustelemaan edistymisestä. Ja minun mielestäni joku suuri kokous tarvittaisiin konferenssi kerran vuodessa niin, että siihen tulisivat mukaan myös kansalliset parlamentit, hallitukset, samoin naisjärjestöt ja myös AY-liike katsomaan, miten nämä meidän hienot strategiamme toteutuvat käytännössä. niin, kuitenkin viiden vuoden äh, strategiakaudenkin jälkeen joudumme toteamaan, että samat ongelmat ovat yhä olemassa kuin olivat viisi vuotta sitten. Ja minä tässä totean, että tämän strategian tulisi olla muutakin kuin komission asiakirja. Olisi tärkeää, että myös neuvosto ottaisi tämän asian todella omakseen. Ja asiasta luonnollisesti keskustellaan täällä Euroopan parlamentissa. Nämä olisivat tärkeitä poliittisia askelia, jotka antaisivat lisää pontta tasa-arvo taistelullemme. Älkäämme siis eh, jääkö vain viittausten ja strategioiden tasolle, vaan etsikäämme käytännön välineitä, joiden pohjalta, joiden kautta ja avulla voisimme vuosittain seurata tilanteen kehittymistä. Kiitoksia. Kiitos vielä kerran kaikille, jotka käyttivät keskustelussa puheenvuoron. Ja nyt luonnollisesti Äh, jään odottamaan äh, tarkistuksianne. Kiitos. Kiitoksia, rouva Figereiro. Ja nyt vielä muistuttaisin aikataulusta, niin kuin jo totesittekin. 9. Äh, huhtikuuta kello 12 keskipäivällä on määräaika tarkistusten jättämiselle ja äänestys toimitetaan valiokunnassamme kokouksessamme 3. ja 4. toukokuuta ja täysistuntoäänestys sitten kesäkuussa. Näin äh, päätämme esityslistan kohdan kuusi käsittelyn ja siirrymme kohtaan seitsemän. Eli tässä kohti vuotta 2014, millaiset ovat naisten suhteet Euroopan unioniin? Ja me tulemme nyt äh, katsomaan eurobarometritutkimuksen tulokset liittyen naisten asenteisiin Euroopan parlamentin vaaleissa. Rouva Kratsa, Euroopan parlamentin varapuhemies ja tämän valiokunnan jäsen on esittelijämme. Olkaa hyvä. Suur kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta käynnistää dialogi, jonka tarkoituksena on saavuttaa vuosi 2014 tein aloitteen tämän asian käsittelystä, koska toinen maaliskuuta, kun vietettiin kansainvälistä naistenpäivää, parlamentin toiminnan puitteissa me järjestimme tästä kyseenomaista aiheesta konferenssin, jossa suunnataan katseet vuoteen 2014 ja tarkasteltiin sitä, mikä asema siellä naisilla on. Ja tämä aihe on minun mielestäni on hyvin tärkeä ja myöskin valiokunnan jäsenet osallistuivat keskusteluun ahkerasti ja tästä syystä päätin, että tästä tulisi järjestää keskustelu, koska tässä on kysymys hyvin eläväisestä Euroopasta, joka on lähellä naisia ja sellaista Euroopasta, jonka me haluaisimme nähdä ja me haluamme saavuttaa nämä tavoitteet. Tämä seminaari perustui tutkimusten tuloksille, tutkimuksille, jotka laadittiin viime kesäkuun vaalien aikaina. Ja tutkimusten tulokset ovat hyvin huomattavia, kun me ryhdymme suunnittelemaan tulevien vaalien strategiaa, mutta näillä tuloksilla on myöskin merkitystä jokapäiväisessä työssämme, eli mitä naiset vaativat Euroopan unionilta missä me voimme vaikuttaa, mikä on se mielipide, joka naisilla on ja miten me voimme korjata erheellisiä käsityksiä ja miten me voimme käyttää niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme. Heti alkuun haluaisin tehdä ensimmäisen kommenttini joka on se, että naiset enemmän kuin miehet ovat kauempana he pitävät eh, Eurooppaa vähemmän tärkeänä ja tätä eurooppalaista rakennelmaa. Me poliitikkoina me emme voi olla tästä kovinkaan tyytyväisiä. Se ei voi olla kohtalon kysymys ja täten meidän tulisi käyttää kaikki mahdolliset keinot hyväksemme, jotta tämä tilanne saataisiin muuttumaan. Mitä välineitä me voimme sitten käyttää? että Euroopan parlamenttina toimielimenä, mitä me voimme tehdä jokainen nainen niiden yhteyksien kautta, joita meillä poliitikkonaisina on, mitä me voimme tehdä poliittisten ryhmiemme kautta omissa kotimaissamme. Hyvin usein joudumme tällaisten haasteellisten kysymysten eteen. Eli meidän täytyy tarkastella näitä vakavasti pitäen mielessämme vuoden, vuosi 2014, jos me haluamme, että osallistuvuus vaaleissa vuonna 2014 olisi suurempi. Eli tämän problematiikan ydin on tällainen äh, noidan kehä, noidan kehä, joka liittyy siihen suhteeseen, joka naisilla on Euroopan unioniin. Naiset eivät ymmärrä, heillä ei ole sellainen olo, he eivät ymmärrä niitä vaikutuksia, joita eurooppalaisilla poliitikoilla on heidän eh, elämäänsä. Ja koska he eivät tätä ymmärrä, niin he ottavat etäisyyttä Euroopan unioniin, koska he ovat sitä mieltä, että se ei heitä koske. Eli ja mitä kauempana he ovat Euroopan unionista, niin sitä vähemmän mahdollisuuksia heillä on saada tietoa Euroopan unionista ja lähteä mukaan eurooppalaiseen politiikkaan ja Euroopan unionin muotoutumiseen, joka kuitenkin olisi sitten lähempänä heitä. Meillä on siis suuri haaste edessämme. Meidän täytyy kohdata tämä noidan kehä, joka on olemassa näissä suhteissa naisten ja Euroopan unionin välillä. Tässä meidän valiokuntamme on taistellut, on saatu tuloksia. Me olemme pitäneet tätä kysymystä yllä, me olemme tilanneet analyysejä, me olemme saaneet aikaan poliittisia päätöksiä silloin, kun sellaisen on ollut mahdollisuus. Ja meidän täytyy nyt tarkastella sitä, miten yhteistyössä parlamentin palveluyksiköiden kanssa me voisimme lähentyä naisia paremmalla tavalla ja voisimme paremmin selittää näitä asioita naisille ja saada heidät lähemmäksi tätä työtämme. Näistä tuloksista, joita tutkimuksissa saatiin, niistä käy ilmi se, että meidän tulisi keskittyä epätasa-arvon korjaamiseen. Tämä ei ole mitään uutta meidän valiokussamme. Nämä juuri käydyt keskustelut ja keskustelut, joita on tulossa, niin ne hyvin usein liittyvät tasa-arvokysymykseen sekä politiikassa että taloudellisessa elämässä. Ensinnäkin palkkaerot Perusfakta on se, että noin 50 prosenttia eurooppalaisista on tietoinen tästä erosta ja 48 prosenttia miehistä on tietoisia tästä meidän täytyisi pystyä selittämään miehille tämä tilanne paremmin ja täten ehkä saataisiin parempia tuloksia aikaan ja saataisiin myöskin tietoisuutta tälle, tästä ongelmasta. Tämän otin esimerkiksi sen takia, että tämä on ongelman ytimessä, mutta tämä on myöskin sellainen asia, jota meidän valiokuntamme painottaa ja on aina painottanut. Eli me voisimme tarkastella sitä, miten me voisimme äh, harjoittaa poliittista tointa, tehdä jotakin poliittisesti, jotta tämä epätasa-arvokysymys saataisiin hoidettua. Miten Euroopan parlamentti voisi tässä toimia? Me voimme lähettää viestejä omiin maihimme käyttäen niitä välineitä, joita Euroopan parlamentilla on jo käytettävissä. Web TV, meillä on erilaiset verkostot, joita me voimme käyttää, eli me voimme hyvin kohdennetulla tavalla kohdentaa toimintaamme ja jotta tästä saadaan todellinen keskustelun aihe ja että se tunnustetaan ongelmaksi ja että herkistytään sille, että nämä tällaiset syrjivät toimet täytyy saada loppumaan. Ja meidän täytyy myöskin saada eteenpäin viestiä siitä, miten Euroopan parlamentti tätä asiaa hoitaa. Tänä aamuna ja kaikki ne tunteen palot, joita tässä on tullut ilmaista, mainittua jo tämänpäiväisessäkin keskustelussa, niissä on nimenomaan kysymys tästä aiheesta. Eli meidän täytyisi käyttää hyväksi niitä välineitä, joita meillä Euroopan parlamentissa on, niiden muiden välineiden lisäksi, joita meillä on meidän tulisi käyttää näitä välineitä, jotta me eh, viemme tämän viestin eteenpäin. Sitten toinen aihe, joka liittyy työ- ja perheelämän yhteensovittamiseen hyvin suuri osa lähemmäs 70-72 prosenttia miehistä ja 70 prosenttia naisista on tästä tietoisia tästä, ongel- tästä ongelmasta. Eli meillä on kyllä liittolaisia. Me voisimme tästä laatia tiedotuskampanjan, joka sitten kohdennettaisiin koko Euroopan kansalaisille. Meidän täytyy tehdä tiettäväksi myöskin se, mitä me yritämme tehdä, jotta saadaan vietyä läpi kaikki nämä päätökset ja politiikat, joiden kautta pyritään tätä ongelmaa hoitamaan. Sitten vielä olen sitä mieltä, että jos me saamme vietyä läpi viestin siitä, että me olemme tietoisia tästä syrjinnästä, niin ne naiset, jotka ovat kauempana Euroopan unionista, he, heidät saataisiin lähemmäksi, koska jos heidät saadaan tietoisiksi ongelmasta, niin silloin kuva en ehkä muuttuu. Meidän päämääränä täytyisi myöskin olla, että naisten edustus päätöksentekoelimissä täytyy saada kasvuun päin, myöskin Euroopan unionissa. Tässä ei ole kysymys ainoastaan poliittisista puolueista, vaan myöskin yrityksistä. On mietintö, jota ollaan laatimassa ja se käsittelee nimenomaan tätä aihetta – Euroopan unioni haluaa lisätä naisten osallistumista päätöksentekoon ja tässä ei ole kysymys siitä, että me vain ihailemme Norjaa, vaan meidän täytyy myös tietää sitä, miten nämä parhaat käytännöt tuodaan Euroopan unioniin. Meillähän on hiljattain saatu Ranskasta esimerkki siitä, että tällaisia lakeja on saatu aikaiseksi. Sitten vielä naisia Naisia kiinnostaa aivan erityisesti ne politiikat, jotka toimivat kansallisella ja paikallisella tasolla, ei niinkään Euroopan tason politiikka. Ja meidän täytyy tehdä eh, selväksi se, että eurooppalainen politiikka on ihmiskeskeistä politiikkaa. Se on politiikkaa, jolla on horisontaalisia tavoitteita, mitä tulee syrjinnän vastaisessa taistelussa ja siinä, että halutaan lisätä naisten tilan, mahdollisuuksia parantaa heidän tilannettaan ja mahdollisuuttaan näiden eurooppalaisten horisontaalisten politiikkojen kautta ja valtavirtaistamisen kautta. Ja meidän täytyy tehdä selväksi sekin, että Euroopan parlamentti on parlamentti, jossa on naisedustajia meitä on yli kolmannes parlamentin jäsenistä. Ja tämä on paljon korkeampi kuin tietyissä kansallisissa parlamenteissa. Eli tämä Euroopan parlamentin edustus, sitä täytyisi mainostaa talon ulkopuolella enemmän, jotta siitä sitten tulisi tällainen mainoskyltti meidän omalle elimillemme ja saisimme enemmän arvostusta ja täten meidän politiikkaamme kiinnitettäisiin ehkä enemmän huomiota. Meidän tulisi siis luoda kasvomme uudelleen ja saada uusi luottamus aikaan naisten suuntaan. Tähän tarvitaan aikaa ja tästä syystä olen sitä mieltä, että nämä hyvin arvokkaat tutkimuksen tulokset, jotka hyvin yksityiskohtaisesti voitte lukea sieltä kansioistanne ja voitte palata niihin, sieltä löytyy sekä määrällisiä että laadullisia tutkimustuloksia josta voi vetää hyvinkin huomattavia yhteenvetoja. Siellä on yhteenvetoja maakohtaisesti ja myöskin yleisiä yhteenvetoja, eli tämä, tämä koskee meitä kaikkia. Eli nämä tiedot, näiden, näille me voimme rakentaa strategiaamme tulevissa eurovaaleissa. Meidän tavoitteenamme on saada enemmän naisia vaaliuurnille. Me haluamme erityisiä tavoitteita, jotka koskevat naisia, koska usein naiset äänestävät kaksi prosenttia vähemmän kuin miehet. On tiettyjä maita, joissa naiset äänestävät miehiä aktiivisemmin mutta siis me haluamme saada naiset uurnille, me haluamme, että naiset kiinnittävät meihin huomiota ja että he ymmärtävät, että Euroopan unioni on inhimillinen unioni, joka palvelee ihmisoikeuksia ja tasavertaisia mahdollisuuksia ja että kyseessä on poliittinen suunnitelma, joka on lähellä naisia. Me tarvitsemme naisten huomiota, emme ainoastaan äänestämään meitä vaaleissa, vaan sen takia, että jos naiset ovat kaukana, niin sitä vähemmän heillä on kiinnostusta yhteistyöhön meidän kanssamme ja silloin kun me rakennamme tulevaisuuden Eurooppaa. Eli meidän täytyy myöskin tehdä tiettäväksi se, että Euroopan parlamentin palveluyksiköt ovat käytettävissä, lehdistöpalvelu, ja myöskin eri tutkimusyksiköt ovat äh, käytettävissämme ja minä äh, olen äh, tiedotuksesta vastaava varapuhemies Euroopan parlamentissa ja olen iloinen, että me voimme tämän myötä ehkä hieman paremmalla tavalla saada mainostusta meidän valiokuntamme työlle ja tehdä tehokkaampaa yhteistyötä täältä Euroopan parlamentista. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset, rouva Kratsa tästä esityksestänne, joka oli erittäin kattava. Mutta tämä on erittäin tärkeä tutkimus, joka todella, eh, eh, todella ansaitsee syvällisen tutkimuksen, josta voimme sitten myös tehdä päätelmiä. Minulla oli tilaisuus osa, ja ilo ja kunnia osallistua tähän jäsenten ja asiantuntijoiden paneeliin, jotka analysoivat tutkimusta. Ja haluaisin ehkäpä nostaa esiin joitain huolenaiheita ja johtopäätöksiä, jotka kokouksessamme tulivat eri puheenvuoroissa esiin. Ennen kaikkea haluaisin nostaa esiin kysymyksen naisten suhtautumisesta vaaleihin. Varapuhemies aivan oikein juuri totesi, että naiset eivät ole yhtä kiinnostuneita kuin miehet Euroopan parlamentin vaaleista. Ja tämä kiinnostuksen puute johtuu tiedon puutteesta, koska naiset eivät ole nähneet, havainneet, kuinka tärkeitä Euroopan parlamentin tekemät päätökset itse asiassa ovat myös ihan heidän arkielämäänsä. Ja luonnollisesti myös vaikutukset kansalliseen politiikkaan ovat hyvin merkittäviä. Oli myös kiinnostavaa havaita, että naiset osallistuvat vähemmän silloin, kun listoilla on enemmän naisia. Eli tässä on suhde sen välillä, tulki korjaa siis, kun listoilla on paljon naisia, naiset myös äänestävät. Kun listoilla on vähän naisia, naiset äänestävät vähemmän. vähemmän. Näin tämä menee. Ja kyllä, kyllä tähän vaikuttaa myös se, kuinka paljon huomiota tiedotusvälineet välineitä äh, äh, antoivat äh, ehdokkaille. Naisehdokkaat ovat vähemmän läsnä tiedotusvälineissä ennen vaaleja, mutta kun naisehdokkaat ovat tiedotusvälineissä esillä, eivät välttämättä mm, mistään hyvistä tai myönteisistä syistä, vaan naisten kohtelu tiedotusvälineissä on erilaista kuin miesten kohtelu tiedotusvälineissä, kun siis puhutaan nyt ehdokkaana olevista miehistä ja naisista, vaaleissa ehdokkaana olevista henkilöistä. Ja naisiin saatetaan viitata heidän perheeseensä, heidän pukeutumiseensa, heidän vaatekaappinsa, ehkä myös heidän aviopuolisoihinsa, mutta vähemmän puhutaan heidän tekemästään työstä tai heidän ää, toimistaan akateemisesti ja muuten, kun taas miesten kohdalla puhutaan heidän työstään ja toiminnastaan ja vastuu toimista, joita heillä jo on ollut. Joten voimme todella havaita, että tiedotusvälineet vahvistivat ja korostivat entisestään niitä stereotyyppejä, joita yhteiskunnassa vallitsee. Ja näin naisia ei esitetty pätevinä, vakavasti otettavina ehdokkaina. Ja vielä lopuksi ylipäätään eri viestintäkanavien käyttö, myös sosiaalisten verkostojen käyttö, antoi erittäin hyviä tuloksia. Naiset, jotka käyttivät vaikkapa Twitteriä, Facebookia, nettiä, välittääkseen vakavasti otettava viestinsä ja tehdäkseen ehdotuksia ja saadakseen uskottavuutta menestyivät, joten uskoisin, että tulevaisuudessa olisi tärkeää jatkaa tämän keskustelun käymistä ja todella olisi tärkeää pohtia sitä, mitä muutoksia pitäisi saada aikaan ja mitä me voisimme ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta vuoden 2014 vaaleissa naisehdokkaita kohdeltaisiin tasapuolisesti miesten kanssa, samoin kuin miehiä. Ja nyt puheenvuoro on Viira, olkaa hyvä. Tänään, proua president. Kuna te lõpetasite meediaga, siis mä sellest... Koska te nyt päätitte puheenne tiedotusvälineisiin, niin haluaisin itse aloittaa siitä. Vaikka se on tietenkin toinen taso, joka, joka määrittelee naisen sen perusteella, mitä, hän, mitä hänellä on päällään. Pari vuotta sitten Virossa analysoitiin koulukirjoja. Ja jo ensimmäiset analyysit, eh, tämä koskee varmaan muitakin maita, niin äidillä oli näissä kuvissa esiliina päällä. Kun minä luen näitä analyysejä sitten tarkkaan, niin rehellisesti sanoen, niin ensimmäistä kertaa minä sain tämän materiaalin itselleni ajoissa. Meillähän on, on tietenkin eh, aikaa seuraaviin vaaleihin. Naiset ovat eh, noidan kehässä. Tämä liittyy tähän viimeiseen kohtaan, joka esityslistallamme on. Eh, naiset haluavat vähemmän köyhyyttä, enemmän työtä, saman palkan kuin miehet. Ja monet näistä asioista ovat sellaisia aiheita, joita olemme käsitelleet niin kauan, että tiedotusvälineisiin eivät enää yllä. Tiedotusvälineet eivät muutenkaan kuuntele, mitä naisilla on sanottavaa. Minun kohdalla esimerkiksi sanottiin, että juurihan me teitä haastattelimme pari kuukautta sitten. Meidän täytyy olla vahvempia, johdonmukaisempia ja meidän on var- varmistettava se, että päätöksemme e, kantavat hedelmää. Ehkä sillä tavalla pääsemme tilanteeseen, jossa naiset pitävät EUta tärkeänä elementtinä elämässään. Valvontaa tarvitaan ja täytäntöönpanomekanismeja näiden asioiden kohdalla. Me emme saa unohtaa, että yli puolet eurooppalaisista on naisia. Naiset eivät edelleenkään pidä itseään tärkeänä, eivätkä, tai pidä EUta tärkeänä, eivätkä näe, mitä EU ylipäänsä tekee. Tässä on olemassa vaara siitä, että radikaalisti asennoituvat ihmiset tulevat valituksi seuraavalla kerralla, eikä se olisi meille hyvä. Suuret kiitokset, Rova Alvir. Näin päätämme tämän esityslistan kohdan seitsemän käsittelyn ja siirrymme eteenpäin esityslistan kohtaan kahdeksan. Esittelijämme on herra Romeva Rueda, ja aiheena taloudellisen taantuman ja rahoituskriisin sukupuoleen liittyvät näkökohdat. Meillä on 144 muutosesitystä. Ja kyllä tässä esittelijältä vaaditaan aikamoisia ponnisteluja löytää ehkä joitakin kompromisseja tässä sitten seuraavaksi. Ja nyt puheenvuoron saa herra Romeva. Kiitokset puheenjohtaja. Minä en itse asiassa pyytänyt puheenvuoroa äsken, koska minun mielestäni nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja poliittiset kysymykset Euroopassa vaikuttavat vähemmän tai eivät ollenkaan naisiin. Tämäkö on käsitys? Ja siksi on hyvin tärkeää miten tämä vaikuttaa myös talous- ja rahoituskriisiin, joka nyt on myös sosiaalinen kriisi. Nämä asiat mielestäni liittyvät erittäin läheisesti yhteen, siis niin tämä eurobarometrin analyysi kuin minun mietintönikin, koska tietyllä tavalla haluaisimme täyttää tämän tyhjiön, selittää hyvin konkreettisesti, mitkä ongelmat vaikuttavat naisiin sukupuolinäkökulmasta katsottuna, mutta vieläkin tärkeämpää ja ennen kaikkea, mitä ehdotuksia eurooppalainen visio voisi esittää rikkoakseen tämän tilanteen, siis tämän syrjäytymisen ja minun mielestäni nämä asiat liittyvät todella läheisesti yhteen. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä tekstini on hiukan herättänyt kiinnostustakin, kun kerran tarkistuksia tuli 144 kappaletta. Yleensähän tämä tarkistusten lukumäärä jotenkin heijastelee tekstin herättämään kiinnostusta, mutta tässä on mielestäni tässä on todella suuri joukko tarkistuksia, jotka tekevät tekstistäni niin huomattavasti paremman ja jotka täydentävät tekstiä, niin siksi minun on hyvin helppo ne hyväksyä. Ja tässä on kyllä sanoisin hyvin laaja konsensus ja käsitykset ovat hyvin lähellä toisiaan eri poliittisissa ryhmissäkin. Katsomme kaikki, että meidän tulisi tulisi tehdä tätä työtä yhdessä, joten toteaisin, että koko joukko tarkistuksia esimerkiksi Ratsi Garcialta, Estrelalta, Bauerilta, Intveltiltä ja niin edelleen, ovat todella tarkistuksia, jotka ovat lisäyksiä, hyviä lisäyksiä tähän tekstiin, eivätkä aiheuta minkäännäköisiä ongelmia, jotka voin todella hyväksyä. Sitten on koko joukko tarkistuksia, jotka varmaankin johtavat hiukan neuvotteluihinkin ja jonkinnäköiseen kompromissiin, koska nämä tarkistukset sitten liittyvät eri poliittisten ryhmien ideologioihin, esimerkiksi liittyen yleisöllisiin palveluihin, niiden saatavuuteen, naisten rooliin, naisten vastuunkanto tietyillä aloilla mihin ehkä ei ole totuttu. Pyrin tässä tekemään kompromissiesityksiä, jotka ehkäpä sitten löytäisivät näitä yhtenäisyyksiä kannoistamme. Sitten täytyy myöntää, että olen aika yllättynytkin, sillä täällä on koko joukko ainakin joitain tarkistuksia, jotka pyrkivät poistamaan osia tekstistäni. Ja joissain tapauksissa kyllä tämän ymmärrän, koska tämä liittyy ehkä eri erilaisiin painotuksiin, e, paitsi tässä valiokunnassa, myös kaikissa valiokunnissa Euroopan parlamentissa, koska painotukset eri poliittisissa ryhmissä ovat erilaisia. Mutta on kuitenkin joukko poistoehdotuksia, jotka, ja tästä syystäkin viittasin äskeiseen keskusteluun, äskeiseen esityslistan kohtaan, niin, jotka liittyvät asioihin, jotka ovat tosiasioita, e, perustuvat e, tilastoihin, ja täällä on ihan selkeitä viittauksia asia, eri asiakirjoihin ja tutkimuksiin, sen tyyppisiin tutkimuksiin kuin josta, josta äsken kuulimme. Ja siksi täytyy myöntää, että olen kyllä aika yllättynyt ja ehkä hiukan huolissanikin nähdessäni, miten jotkut tarkistukset, ei näitä nyt niin kovin monia ole, pyrkivät poistamaan osia tekstistäni, osia, joita itse pidän aivan olennaisina, jotta voimme osoittaa, kannattaa todella demonstroida, että tämä Euroopan parlamentin valiokunta todella voi tehdä jotain ja sillä on todella jotain sanottavaa tasa-arvon puolesta Euroopan unionissa. Kansanpuolue näitä nyt on lähinnä näitä poistoja esittänyt ja ehkäpä me voimme kahdenvälisissä keskusteluissa tätä asiaa sitten vielä selvittää. Eli että haluavatko he todella poistaa näitä tekstin kohtia vai että voitaisiin jonkinnäköinen kompromissi saada aikaan? No kyllä minä nyt olen tässä aika optimistinen siitä, että eh, Yhtä mieltä ollaan ainakin siitä, että on olemassa ongelma ja että osa ongelman ratkaisua voitaisiin ehkä eh, löytää Euroopan unionin eh, toimielinten avulla ja että tämä valiokunta voisi tehdä joitain hyödyllisiä ehdotuksia. Ja tässä nyt oikeastaan minun ajatukseni ei tässä sen kummempaa aikataulu. Niin konkreettisia kompromisseja voisin ehkä esittää 14. huhtikuuta. Tai siis, ja sitten tältä pohjalta jatketaan neuvotteluja. Kiitos. No kiitokset teille herra Romeva. Nyt puheenvuoronsa Rouva Klas. Olkaa hyvä. Kiitoksia minä haluaisin puuttua siihen, mitä äsken te otitte esiin. Ensinnäkin aihe eh, sukupuoleen eh, liittyvät eh, näkökohdat rahoituskriisiin liittyen, se on aivan jättimäinen hanke. Ja minun täytyy sanoa, että työ, minkä olette tehnyt, on ollut hyvin perusteellista. Ja minun mielestäni tämä työ on tehty sillä tavalla, että on sitä myös jaoteltu. Hyvin paljon voi tapahtua, ja, joka liittyy naisiin ja haittoja koituu naisille eh, talouskriisistä, mutta myös miehille näin saattaa käydä. Hyvin vaikea tämä mietintö on minun kannaltani, koska tässä on nyt jälleen kaikki se, mitä on työstetty muissa mietinnöissä – niin nyt täällä taas saman otsakkeen alle vedetään asioita eh, uudelleen ja kirjataan jälleen kerran paperille samat eh, asiat. Jos me haluamme tämän laajan, laajaan kontekstiin, niin silloin meillä on ongelmia. Jos tässä nyt katsotaan pelkkää eh, taloutta ja rahoituskriisiä ja niin kuin otsakkeessa tämä asia on rajattu, niin silloin sen pitäisi olla paljon tiiviimpää ja lyhempää tämän ilmaisun. Sinun, sen ta- takia nämä tarkistukset, jotka ovat tähän tulleet, niin ei tässä nyt ole tarkoitus ottaa ihan kaikkea mukaan, mitä maan ja taivaan välillä on. Nämä periaatteessa risti- tai erot, joita meillä puolueina on, niin nehän käyvät taas täällä ilmi uudelleen. Täällä puhutaan erässä kohdin asioissa, otetaan tiettyjä asioita esiin, kuten vanhempainlomat. Eivät ne tähän liity mitenkään itsestään selvästi. tämä oli kohta 14. Sitten kohdassa 15 sanotaan, että kaikessa kansa, kansallisessa politiikassa tasa-arvoa pitää parantaa. No, mitä tekemistä sillä on talous- ja rahoituskriisin kanssa? Meillä voi tietenkin olla erilaisia näkemyksiä, mutta päättävissä asemissa olevat naiset ja miehet yrityksissä ja politiikassa – Täällä puhutaan naisten edustuksellisuuden puolesta, mutta sehän on asia, joka on jo monella alalla muutenkin esillä. Eihän se liity suoraan tähän, tähän otsakkeeseen. Puhutaan 14 prosentista. Meidän pitäisi ottaa enemmän naisia yritysten johtoelimeen ja sitten puhutaan ympäristöasioista näistä infrastruktuureista. Eli kaikki on otettu otettu mukaan. Tämä on nyt vähän liikaa minulle. Tässä ikään kuin kadotetaan teema, kuljetaan sen ympäri ämpäri. Meidän pitäisi nyt uudestaan ajatella tätä, ja kun 144 tarkistusta on tehty, niin se kertoo siitä, että hän nyt ei valitettavasti ole kaikki enää paikallaan niin tämähän kertoo siitä, että erilainen näkemys kollegoillakin tästä asiasta on kuin mitä esittelijä on esittänyt. Eli tässä on nyt menty liian pitkälle. Minä epäilen, että ei tällä naisten asioita viedä eteenpäin, jos me nyt kaikki, kaikki ongelmat tähän otamme yhteen ja sitten jaamme sen sukupuolen mukaan – Mitään tilastotietoahan vielä kriisistä ei ole olemassa sen suhteen, miten se on vaikuttanut naisiin tai miehiin. Meidän pitäisi vielä uudelleen miettiä, että miten tämä mietintö olisi syytä muotoilla. E, e, Kiitokset, rouva Klaas. Ja äh, nyt käyttäisin itsekin puheenvuoron varjoesittelijänä, en siis suinkaan puheenjohtajan ominaisuudessa. Olen ryhmäni varjoesittelijä ja haluaisin ehkä lisätä joitain kysymyksiä. Niin täällä todella siis tarkistuksia on esitetty 144 kappaletta, mutta tämähän nyt vain osoittaa, kuinka tärkeänä kaikki tätä asiaa pitävät ja Tosiaan joukkohan näistä tarkistuksista saatiin vasta eilen ja joukko niistä on sellaisia, että ei niitä oikein on ymmärrä. Saksaksikin niitä on tullut niin ja portugaliksi minunkin kielelläni, eli niitä nyt on vaikea sitten vielä arvioida. Kaikkia näitä ehdotuksia ei vielä tässä voi arvioida, jos ei kieliä osaa. Niitä nyt on tullut koko joukko. Ja haluaisin tässä nyt korostaa esittelijän tekemää merkittävää työtä ja minunkin tarkistukseni ovat ihan saman suuntaisia kuin hänen ajatuksensa. Ja todella meidän tulisi myös korostaa sitä, mikä merkittävä rooli naisilla voi olla, että tästä kriisistä päästään. Ja voisimme korostaa sitä, että naiset eivät myöskään ole samalla tavoin vastuussa kriisistä, kriisin syistä. Ja tämä on ihan objektiivisestikin todettu, koska esimerkiksi yhdessäkään 27 jäsenvaltiosta ei keskuspankin johtajana ole naista ja vain 5 prosenttia päätöksentekoelimissä, siis äh, taloutta ja rahoitusta käsittelevissä päätöksentekoelimissä vain 5 prosenttia on naisia, joten tämä naisten poissaolo, naisten läsnäolon puute Euroopan unionissa, eurooppalaisissa toimielimissä ja jäsenvaltioiden toimielimissä osoittaa, että naiset eivät, eivät hyvässä eivätkä pahassa ole kyllä nyt tätä Ähm, kriisiä aiheuttaneet, eivätkä myöskään sitten pystyneet sitä ennaltaehkäisemään. Ja eh, naiset tässä ovat sitten kaiken lisäksi vielä kriisin pääasiallisia uhreja. Myös kun ajatellaan eh, sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa, eh, meillä on ihan uusia tuoreita tilastotietoja, jotka osoittavat, että sukupuolen kohdistuvaa ja väkivalta on lisääntynyt tämän kriisin aikana. Työttömyys, perheiden velkaantuminen, ongelmien kasaantuminen on lisääntynyt ja tämä on aiheuttanut epävakautta ja aiheuttaa epävakautta, joka sitten on johtanut aggressiivisuuteen, aggressioihin kotona ja pääasiallisia uhreja ovat naiset ja lapset. Tämän lisäksi kiinnittäisin huomioon seuraavaan. Itse tutkin tätä kysymystä erästä konferenssia varten, joka järjestettiin omassa kotimaassani. Ja näin tutkin juuri tätä asiaa, valmistelin asiakirjoja ja löysin erään instituutin tutkimuksen. Kyseessä on erittäin luotettava brittiinstituutti ja heidän tutkimuksensa paljasti, että yritykset, joiden eh, johtokunnissa tai hallintoneuvostoissa on vähintään eh, kolme naista, joka on siis ihan vähimmäis, eh, välttämätön vähimmäismäärä, jotta päätöksenteko voi vaikuttaa, niin näissä yrityksissä, joissa naisia johtopaikoilla oli, ovat Nämä yritykset ovat parantaneet 89 prosentissa tapauksista pörssinoteraustaan ja, ja liikevaihtoaan huomattavasti. Ja tulokset ovat siis parantuneet jopa 73 prosenttia, eli siis naiset ovat onnistuneet tässä tuloksen parantamisessa. Ja tämä siis tapahtui siinä tapauksessa, että naisia oli vähintään kolme siellä hallintoneuvostossa. No niin, Norja esimerkki täällä jo otettiinkin esiin. Siellä konservatiivihallitus teki aloitteen siitä, että lyödään lukkoon joukkoon kiintiö, naiskiintiö julkisiin yhtiöihin, jotka ovat pörssinoteerattuja. Ja tätä hän nyt myös Ranska on seuraamassa. Eli taloudellisista syistä e, hyvän taloudellisen tuloksen e, vuoksi on ja pidetään hyödyllisenä ja kannattavana lisätä naisten osallistumista talous- ja rahoituspäätöksiin. Joten olen kyllä aivan täysin samaa mieltä esittelijän kanssa ja hyväksyn hänen ehdotuksensa. Ja aivan epäilemättä saamme aikaan hänen kompromissiensa pohjalta sitten sellaisen lopputuloksen, joka todella kiinnittää huomiota naisten merkitykseen paitsi poliittisessa elämässä, myös talouselämässä. Poliittisessa elämässähän tästä on puhuttu pitkään, taloudessa ei ehkä niinkään. Ja nyt öö, tämä teksti saadaan varmasti hyväksyttyä suurella enemmistöllä, koska se on hyvin tärkeä teksti ja erittäin ajankohtainen tämän lisäksi. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, paitsi jos komissio haluaa osallistua tähän keskusteluun. Herra Ojen, olkaa hyvä. Ojen. Usar da palavra. Je vous remercie, Madame la Présidente, de donner la parole à la Commission. Kiitoksia, että komissio saa puheenvuoron. Aivan lyhyesti haluaisin asiasta puhua. Kiitän esittelijää tästä mietintöluonnoksesta, joka on kiinnostava. Me tiedämme, kuinka tärkeä kysymys on se, miten kriisi vaikuttaa naisiin ja tasa-arvokysymyksiin. Tämä on sellainen asia, joka on ollut esillä monissa komission asiakirjoissa, erityisesti kertomuksessa vuodella 2010 työllisyydestä ja työmarkkina-asiajutuista. Ja sitten sitten mm, meillä tulee jotain näkemyksiä ennen, tähän, ennen tätä lopullista hyväksyntää. Urlator. Kiitos. Haluaako esittelijä vielä käyttää loppupuheenvuoron? Olkaa hyvä. Juu, ihan lyhyesti. Halusin tässä nyt vain todeta, että Mm, me tulemme komission kanssa tapaamaan tosiaan huomenna, jotta voimme tehdä tai tiettyjä konkreettisia tarkennuksia vielä. Ja minä tulen sitten esittämään näitä kompromissitarkistuksia, joiden pohjalta neuvottelemme. Ja joka tapauksessa halusin tässä nyt tehdä selväksi sen, että niin meillä on tässä kaksi ongelmaa. Ensinnäkin sukupuolikysymys on ollut poissa oleva se on ollut poissa paitsi kun on arvioitu kriisin syitä, myös kun on tehty ratkaisuehdotuksia. Ja kaikki se, mitä me tässä valiokunnassa eh, sanomme, on hyvin <laughs> vaikea löytää mistään muualta, joten tämä on juuri meidän tärkeä, tärkeä roolimme. Siis ymmärtää, että nämä erityis, <laughs> tämä erityis kysymys ja asian erityinen puoli täytyy tehdä näkyväksi, koska kukaan muu ei sitä näkyväksi tule tekemään. Tämä on meidän vastuullamme. Siksi mielestäni on hyvin tärkeää muistaa, että kyllä tämä on laaja kysymys, kyllä siihen vaikuttavat monet eri elementit, elementit mutta tämän lisäksi on muistettava, että tämä on keskeinen asia, joka tällä hetkellä huolestuttaa useimpia Euroopan kansalaisia. Ja tämän lisäksi vielä korostaisin, että On tärkeää, että meillä on todellisia, todellisia kohteita, todellisia pyrkimyksiä nyt niin, että voimme myös komissiolle neuvostolle ne esittää paitsi alan analyysiä, myös ihan, ihan, ihan spesifejä kohtia, joiden kautta tai kohdalta voisimme sitten nähdä, miten tilanne on kehittynyt. Ja monet tarkistukset menevät tähän suuntaan, joten en usko, että näköistä ongelmaa on. Kiitos. Kiitokset, herra Romeva. Niin, aikataulusta vielä kolmas neljäs toukokuuta kokouksessa äänestetään ja kesäkuussa sitten täysistunnossa. Näin olemme käsitelleet esityslistan kohtaan kahdeksan. Kohta yhdeksän muita asioita ei ole. Ja seuraavan kokouksen päivämäärä on tosiaan sitten kolmas ja neljäs toukokuuta alkaen kolmas päivä kello 15. Kiitoksia ja oikein hyvää loppupäivää. Kiitos. Kiitän myös tulkkeja hyvästä työstä ja tulkit kiittävät kuulijoita.